vaikka ähm, meidän pitäisi pitää itsellämme oma oikeus, jos ja jos tällainen virasto on EU-lainsäädännön alaisuudessa, kuten Europol on, sen ei välttämättä tarvitse sinänsä noudattaa EU-lainsäädäntöä. Silloin on nimittäin niin, että pitää esittää kysymys, missä määrin tällaiset, tällaiset tulevaisuuden sopimukset voivat toimia, sillä tämän valiokunnan ja tämän parlamentin toimivalta, joka hylkäsi tämän sopimuksen, on kyseenalaisena. Meidän pitää kysyä, että jos päätämme jotain, niin sitä pitäisi noudattaa juuri sellaisena kuin on päätetty. Ja Swiftin suhteen näin ei ole tehty. Artiklassa 4 tämä todetaan aivan selkeästi. Ja teidän raporttinne sanoo juuri päinvastaista. Te ette pystyneet arvioimaan tätä, koska ette saaneet pääsyä asiakirjoihin. Eli kirjallinen sopi, pitää tehdä kirjalliset tiedot siitä, tästä. Eli kaikki asiakirjat pitää toimittaa. Nyt teidän raportissanne lukee, että Europol tekee suullisia sopimuksia. Tämähän on aivan pokeria. Tässä on kyse herkkäluontoisista tiedoista, jotka koskevat EU-kansalaisia. Tietysti tällä on oikeutettu tavoite, mutta ei voi olla, että parlamentti yrittää tässä, tässä pitää kiinni turvallisuusmääräyksistä ja sitten meille sanotaan, että rima on kyllä korkealla, mutta sitten toteutuksessa tode- näkee, että säännöksiä ei noudateta. Tämä ei todellakaan kasvata kansalaisten luottamusta politiikkaan. Tässä pitää nyt olla aivan tarkkana. Ollaan menossa aivan väärään suuntaan. suuntaan. Minun täytyy sanoa tästä raportistanne, että sana, joka siellä esiintyi useimmin, oli sana impossible, mahdoton. Tiedän, en tiedä, miten tämä on toiminut, mutta miten herra Wainfraut, eli Europolin johtaja, miten hän oikeuttaa tämän tilanteen, sillä eihän voi olla, että arviota ei voida tehdä, sillä tiettyjä sopimuksen osia ei ole noudatettu, ja samalla jäsenvaltiot, tämä ei nyt koske Europolin ö, raporttia, jäsenvaltiot eivät, eivät ö, luo sellaisia mahdollisuuksia tietosuojavaltuutetulle, että ne voisivat suojella kansalaisia. Me tässä parlamentissa päätimme tästä ja me itse asiassa kysyimme Saksan tietosuojaviranomaiselta, voisivat, voisi, voisiko se antaa tietoja siitä, mitä, tieto, mitä taloudellisia tietoja on annettu Yhdysvaltoihin. Ja Saksan tietosuojaviranomainen ei pystynyt minulle vastaamaan, mitä minun taloudellisia tietoja on välitetty USAhan, esimerkiksi siitä, onko minun tilitietojani välitetty jonnekin. Eli tietysti, ähm, eli minulta, minulle olisi pitänyt antaa itse kaikenlaisia tietoja, jotta tietosuojaviranomainen olisi voinut sa- sanoa minulle, mitä tietoja minusta on välitetty. Ja ei, viranomainen ei myöskään voinut sanoa, kuka nämä tie- tiedot on saanut. Ehkä kaikki toimii nyt edelleen äm, niin kuin tähänkin asti, mutta tässä ei ole suojeltu kansalaisoikeuksia, perusoikeuksia eikä toteutettu tietosuojaa. Silloinhan tämä koko keskustelu olisi voitu jättää käymättä, jos, jos kukaan ei kuitenkaan ota vakavasti sitä, mitä parlamentti päättää. Ja jokaisen poliittisen ryhmän pitää nyt tässä kysyä itseltään, miten vakavasti ne otetaan, kun on kyse sääntöjen noudattamisesta. Herra Wainwrightin pitäisi tässä nyt perustella, miksi artiklaa 4 ei noudateta, ja toivon, että komission kertomus antaa vastauksia tähän. Öm, suositukset sivulla 6 teidän raportissanne ovat tässä kyllä hyvin hyödyllisiä. Minusta olisi öm, oikein miettiä, pitäisikö tämän ö, sopimus kumota tai pitäisikö sen noudattamista lykätä, sillä juuri tällaista emme, tilastilannetta emme hallinneet luoda jäsenvaltioissa. Mr. Alvaro. Kiitos, herra Alvaro. Kuullaanpas nyt koordinaattoreita. Ensimmäiseksi herra Busutil. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluan tehdä kaksi kommenttia. Ensimmäinen liittyy menettelytapoihin ja toinen sitten sisältöön jos lähdetään liikkeelle menettelystä. Minun mielestäni on outoa, että tässä puhutaan tutkinnasta, joka suoritettiin marraskuussa ja raportista, joka hyväksyttiin joulukuussa. Ja raportti tai lehdistötiedote tulee meille vasta maaliskuussa. Saisimmeko selityksen siihen, miksi tässä on jouduttu odottamaan näin pitkään? ennen kuin tieto saatiin. Ja sitten toiseksi sisällöstä. Ymmärrän sen, että tämän yhteisen valvontaviranomaisen päätelmän mukaan te ette voi valvoa sitä, oliko tämä tietojen keruu asianmukaista, mutta tietyllä tavalla tämä ei yllätä minua, koska kun tästä asiasta neuvoteltiin viime vuonna, niin kollegat varmaankin muistavat, että me emme olleet lainkaan tyytyväisiä siihen suojalausekkeeseen, jonka mukaan Europol tarkistaisi nämä asiat. Epäröimme tätä jopa niin paljon, että kiitokset niille ihmisille, jotka istuvat täällä teidän edessänne tänään. Me valmis, varmistimme sen, että meillä olisi lisää suojalausekkeita. Toisin sanoen henkilö, joka on valtiovarainministeriössä Washingtonissa, jolla Yhdysvalloilla on sitten oikeus varvoa joka ikinen kerta, kun USAn viranomaiset laittavat kätensä tähän tieto, tiedon mustaan laatinkoon, jota Europol ei koskaan pääse valvomaan. Europol voi lähettää vain könttätietoa ja määritelmältään tämä tarkoittaa sitä, että se on täysin sokea tiedon sisällön suhteen. Nimenomaan tästä syystä me halusimme lisää suojalausekkeita. Me halusimme jonkinlaisen valvojan, joka tarkistaisi nämä yksittäiset pyynnöt, joita Washingtonissa, Washingtonista tulee silloin, kun USAn viranomaiset halusivat käyttää tätä könttätietoa. Haluaisin tietää herra Alvarolta, tekeekö tämä valvoja työtänsä hyvin. Minua ei yllätä lainkaan se, että tämä sopimus ei ole tyydyttävä, ainakaan mitä sen Europol-osuuteen tulee mutta toivon, että valvoja ainakin hoitaa omaa tehtävänsä hyvin. Ja haluaisinkin esittää tämän kysymyksen huomenna komission jäsenelle. Ja myöskin, ja tähän päätän puheenvuoroni, me myöskin puhuimme kahdesta lisäsuojelausekkeesta. Ensinnäkin se, että koska me emme olleet tyytyväisiä siihen, että tätä könttätietoa jatkuvasti siirrettiin edestakaisin, niin parlamentti, ja kunnia todellakin kuuluu tälle parlamentille, me vaadimme eurooppalaista TFTPtä, jotta könttätiedon siirtämisestä luovuttaisiin Haluaisin tietää, missä tällä hetkellä tässä asiassa eh, tämän eurooppalaisen TFTPn suhteen ollaan. Ja myöskin saimme sopimuksen mukaan maininnan yleisestä tarkistuksesta, joka antaisi meille mahdollisuuden tarkistaa tätä asiaa ei ainoastaan Europolin roolin suhteen, vaan myöskin koko tämän laajemman sopimuksen suhteen. Ja tässä jälleen kerran toivon, että tämä tarkistus on tulossa meille ja todellakin odotan, että huomenna komission jäseniltä saan tätä tietoa. Kiitos sitten Claude Moraes. Hyvä puheenjohtaja. Minä haluaisin ryhmäni puolesta sanoa vielä näistä seikoista, jotka vahvistimme heti neuvotteluiden alussa joista jotkut kollegani tiedetään vielä tarkemmin, mutta haluaisin meidän ryhmämme huolenaiheesta kertoa. Me korostimme tuolloin, kuten Alvaro ja muut ovat sanoneet, että yhteisen valvontaviranomaisen raportti välttämättä tulee sanomaan, että, että, olisi, että on vaikea toteuttaa näitä pyyntöjä, sillä koko järjestelmä perustuu suuriin tietokokonaisuuksiin. Ja nyt on raportoitu laajalti siitä, että USAn pyynnöt äm, eurooppalaisten pankkitiedoista ovat liian yleisiä, e, että Europol niitä pystyisi toteuttamaan. Tämä on, tulee olemaan se otsikko, jonka näemme joka puolella. Ja tämä tulee olemaan todista siitä, mitä monet ovat täällä jo sanoneet. Me meidän ryhmässämme vaadimme tarkastusta siitä, miten USA toteuttaa artikla 4.2. Ja me sanoimme tuolloin, että pyyntöjen pitää tarkentaa tietojen tarve terrorismin vastaista taistelua varten. Ja näiden pyyntöjen pitäisi olla siis räätälöityjä, jotta tämä kaikki onnistuisi kuten yhteinen valvontaviranomainen raportissa sanoo, ö, öö, olen samaa mieltä herra Alvaron kanssa siitä, että tällaiset sopimukset ö, öö, luovat mahdottoman tilanteen ja olen samo, samaa mieltä siitä, että tällaisessa järjestelmässä tietoja ei voida, voida suojella ja meidän pitää pyytää, että tehdään kirjalliset asiakirjat jokaisesta pyynnöstä ja me emme, meidän pitää korostaa, että pitää, va, pitää löytää ratkaisu tietojenvaihtoon e, Euroopan maaperällä. Komission pitää tehdä tästä ehdotus, sillä tämä on osa pakettia. Me kannustamme komissiota todellakin noudattamaan tätä sitoumustaan. Tämä ei ole, koska Euroopan TFTP-ohjelma olisi välttämätön, mutta meidän pit, meillä pitää olla EU-lainsäädäntöä, joka käsittelee SWIFT-tietoja. Tämä siis on ryhmämme kanta. Tämä on ka- kaikki liian abstraktia ja meillä on tässä öm, ö, uskottavuusongelma käsillä. Haluaisimme todellakin tietää, miten tilannetta voidaan käsitellä tästä lähtien. Kiitos. Ja nyt sitten vihreistä Albrecht. Pyydän anteeksi, ette olleet listallani. Okei, okay, okay. you go first. Puhun lyhyesti. En mene yksityiskohtiin liittyen siihen, miten sopimus hyväksyttiin parlamentissa. Kuulun niihin, jotka äänestivät tämän puolesta. Ehkä minun virheeni. Mutta kysymykseni nyt liittyy siihen luottamukseen, joka meillä voi olla Europoliin eurooppalaisena virastona. Minä haluan tukea sitä, mutta tällä haavaa olen hieman hämilläni sen suunnan suhteen, mihin tässä täytyisi lähteä, koska, ja kertokaapa minulle, kuka itse asiassa on se taho, jolle Europolin johtaja on asioista vastuussa. Minä luulin, että se oli sitten te ja se, että teiltä on kielletty pääsy niin sehän asettaa kyseenalaiseksi hänen oman käytöksensä. Hän vieraili tässä valiokunnassa pari viikkoa sitten ja hän mainitsi sen, että amerikkalaisia on siellä toimistossa ja kuvittelimme, näimme sielujemme silmissä heidät kaikkialla. Mutta Europol siirtää tietoa suullisiin keskusteluihin perustuen. Ja se, että tällaista tietoa pimitetään Euroopan parlamentin jäseniltä, se on suuri virhe. Me tulemme kutsumaan hänet uudestaan ja minä myöskin toivon, että teidän raporttinne olisi tuolloin käytettävissä, mutta me tulemme kutsumaan herra Weinreitin uudestaan tänne. Mutta institutionaalisten puhuen, miten te haluatte ratkaista nämä ongelmat? Kiitos. Now. Kiitos. Ja sitten vihreistä Albrecht. Um. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin olen samaa mieltä siitä, että todellakin olisi parempi, jos herra Weinfreud suoraan vastaisi näihin kysymyksiin, sillä me parlamenttina, meidän pitäisi voida valvoa Europolia, ja tämä on myös tosiasia tässä keskustelussa. Sitten toiseksi vaikutelmani on se, ja ryhmänikin vaikutelma on se, oli siis selkeä jo viime kesänä, että tämä sopimus ei vastaa meidän, meidän perussopimuksemme periaatteita ja perusoikeuksia, sillä tässä on kyse suurten tietokokonaisuuksien siirrosta ja aivan selvästi tällaiset suurten tietokokonaisuuksien siirrot ovat juuri sitä, mitä me etukäteen kritisoimme. Niitä ei siis valvota, eikä ole yksilöllistä tapaa käyttää oikeussuojakeinoja ja ei ole mahdollista saada tietoja siitä, mitä tietoja on käsitelty. On selkää, että tämä sopimus ei vastaa meidän sopimustemme periaatteita ja jäsenvaltioiden peruslain periaatteita. Ja parlamentin pitää vetää tästä johtopäätökset. Tämä raportti kyllä osoittaa selkeästi, että rikkomuksia on tapahtunut eikä mikään tuomioistuin EU:ssa ei, ei, ei edes Euroopan unionin tuomioistuin hyväksyisi tällaista sopimusta. Se ei noudata periaatteita. Ja vaikutelmani on se, että johtopäätös pitäisi olla se, että sopimus peruutetaan. Mutta tietysti tämä on ongelma, jonka olemme luoneet itse. Tämä ei ole Yhdysvaltain luoma ongelma. Me parlamenttina hyväksyimme tämän sopimuksen ja juuri sitä meidän pitää miettiä, mitä olemme hyväksyneet tässä parlamentissa. Tämä ei todellakaan noudata meidän perusperiaatteita ja lainsäädäntöämme. Cope. Herra Kirkhope. Chairman. Puheenjohtaja, aivan oikeellisesti viittasitte muutaman puheenvuoron lyhyyden, mutta sepä ei yllätä minua, koska ei näköjään ollut paljon sanottavaakaan. Minä yleensä olen tukenut tätä sopimusta, kuten hyvin tiedätte, ja olen tietoinen siitä, että tietyt jäsenet ovat hyökänneet Yhdysvaltoja vastaan sen motiivien suhteen ja käytännön seuraamusten suhteen, joita tällä sopimuksella on, kun se joutuu amerikkalaisten käsiin. Mutta tässä kyllä moukaroidaan väärää kohdetta. Koko tämä tilanne on avainväline terrorismin vastaisessa taistelussa, mutta minä annoin hyväksyntäni tälle, ja kuten jäsenet tietävät, olin yksi vahvimmista puolesta puhujista, annoin hyväksyntäni sen perusteella, että meillä on riittävä tietosuoja kansalaisten tietojen suhteen, ja se mitä tänä iltapäivänä kuulin, niin se ei kyllä vakuuttanut minua. Kaikki, mitä meille on sanottu, ja todellakin viittaan tässä kaikkeen, koska paljoahan ei sanottu, niin se oli kaikki aivan liian epämääräistä, jotta valiokunta voisi vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä Europolin työn legitiimyydestä tai tehokkuudesta. On sääli ja surullista, eikä ole ensimmäinen kerta, herra puheenjohtaja, kun me olemme tilanteessa, jossa Yhdysvallat tai muun maailman toimielimet olisivat syyllisiä, vaan omat eurooppalaiset instituutiomme ovat epäonnistuneet pyrkineet tarjoamaan meille tietoja, jota me emme ainoastaan tarvitse, vaan jo, joka meillä on oikeus saada. Minä haluan nyt vakuutuksia sen suhteen, että ne tietosuojasäännökset, joista on, on sovittu, niitä on noudatettu. Ja haluan myöskin vakuutuksia sen suhteen, että me todellakin pian saamme suorasukaisia vastauksia omien toimielimiemme edustajilta. Kiitos, Tavares. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado também. Kiitoksia puheenjohtaja ja suuret kiitokset myös yhteiselle Euroopan valvontaviranomaiselle. Haluaisin kiittää erityisesti Isabel Cruzia hänen esityksestään. Ensinnäkin meidän on minusta taattava se, että tätä parlamenttia kuullaan tämän raportin kokonaisuudessaan mukaan lukien neuvostolla oleva kertomus, joka on luottamuksellinen. Tämä on aivan keskeistä niin, että me voimme arvioida sitä, kuinka SWIFT-sopimusta on toteutettu täytäntö pantu. Tämä varmitse, varmaankin merkitsee, että parlamentin on jälleen lähdettävä taisteluun päästäkseen käsiksi neuvoston asiakirjoihin. valitettavasti olemme tottuneita jo tällaisiin taisteluihin, mutta on erittäin tärkeää, että saamme nämä asiakirjat käyttöömme. Sitten on nämä Yhdysvaltojen valvojat, jotka ovat siellä paikan päällä. Herra Bussutil tästä jo puhui. Meillä on siellä valvoja, koska olemme sitä itse erikseen pyytänyt, eikä ole mitään syytä sillä, että sen jälkeen, kun meille oli vaikea löytää tapaa saada selville hänen nimensä, niin komissio ei ole koskaan antanut meille perusteita, joilla oikeutettaisiin se, miksi tämän edustajan nimi piti pitää salasta, kun hän kuitenkin edustaa Euroopan kansalaisia, joten minusta meidän olisi jär- kutsuttava koolla kokous ja kutsuttava tämä henkilö tänne paikalle, niin että hän kertoisi, mitä Yhdysvalloissa oikein tapahtuu, koska tähän mennessä se, mitä meillä on täällä kerrottu, tapahtuu tuolla Atlantin toisella puolella. Varmasti tässä on jotakin uutuksia. Minun mm, mielestäni tämä merkitsee erittäin huonoa lähtökohtaa muille tämän alan sopimuksille. Olemme puhuneet PNRstä ja muista asioista, mutta täällä riippumatta siitä, ketkä jäsenet vastustivat tai kannattivat tätä, niin Euroopan, Euroopan parlamentti e, toimieliminen luotti kumppaneihinsa silloin, kun Swiftistä neuvoteltiin. Nyt ikään kuin tämä luottamus on petetty, jos tulkitsen sanojanne oikein, joten ajatellen muita sopimuksia, meidän pitäisi olla vaativampia. Toivon, että komission neuvosto panevat tämän merkille. Tämä on huono lähtökohta Swiftille, koska ei pidä unohtaa sitä, että voimme vedota tuomioistuimen Euroopan unionin tuomioistuimen tai jäsenvaltioissa. Tässä haluaisin viitata joihinkin asioihin, jotka koskevat Isabel Cruzin raportin substanssia. Yksi huolestuttava asia on se, että tähän mennessä on esitetty kahdeksan pyytää. Se tarkoittaa, että näin lyhyessä muutaman kuukauden ajassa – kyseessä on jo on massa tiedot. Parlamentti on aina vastustanut tämän, tyyppistä, tämän tyyppisiä blokkisiirtoja amerikkalaisille ja meillä on aina sanottu, että tämä on aivan elintärkeä meille. Sitten täällä on toinen asia, joka huolestuttaa minua paljon, nimittäin nämä massatiedot koskevat tiettyä, maa, tiettyä maantieteellistä aluetta tietyn ajan kuluessa, esimerkiksi yhden kuukauden kuluessa tietty kaupunki tai tietty alue tai tietty jäsenmaa olisi kyseessä. Tämä saattaa aihetta ajatella, että, että voitaisiin saada sepatietoja käyttöön. Tähän liittyy suhteellisuus, ongelmat ja minun mielestäni me voisimme viedä tämän tuomioistuimen jopa eri jäsenvaltioiden perustuslakillisiin tuomioistuimiin. Sitten toinen vakava uusi asia koskee suullista tietoa, koska suullisesta tiedostahan sen osalta me ei voi muuttaa mitään. Tämä on aivan mahdoton hyväksyä, että ei ole mitään asiakirjoja, että ei ole kirjallista merkkiä näistä tiedoista. Meillä on turvallisuuden alan viranomaisia tuolla Atlantin toisella puolella, jotka eivät voi antaa tietoja kansalaisille, jotka eivät voi käyttää tätä possible denial-mahdollisuutta siinä tapauksessa, että kysymme heiltä jotakin näistä sopimuksista mukaan lukien se, mitä täällä tapahtui herra Ryan Wrightin kanssa Europolista. Haluaisin tukea sitä, mitä jotkut jäsenet ovat täällä sanoneet. On eroa siinä, mitä hän sanoi meille ja mitä olemme täällä nyt kuulleet. Ensinnäkin me olisi välttämättä pitänyt toimia niin, että amerikkalaiset viranomaiset eivät olisi puuttuneet miten tähän tapahtuu tapahtumaan tuolla toisella puolella Atlantia, ja näin kuitenkin kävi, koska ajateltiin, että kaikki nämä asiakirjat olivat luottamuksellisia salaisia, ja näin ollen tähän liittyy vaatimuksia, joihin tämä yhteinen valvontaviranomainen ei ole tottunut. Numeroistakaan koskaan ei sitten sanottu meille, mitä nämä pyynnöt numerisesti merkitsevät. Täällä puhutaan kymmenestä tuhansista viesteistä. Emme tiedä tätä, emme edelläkään tiedä tätä. Sitten toinen asia, tämä pysyvä tiimi, joka työskentelee Europolissa. Onko sillä pääse näihin pyyntöihin? Kyysin tätä useaan kertaan herra Reinreiltilta. Joissakin tapauksissa hän on esittänyt oman vetonsa näihin pyyntöihin ja hän on vastustanut näitä. Ja mitä hän sitten minulle vastasi? Hän sanoi, että me olemme tämän aina ottaneet huomioon, mutta hän ei kuitenkaan ilmoittanut, onko tämä Europolin pysyvä tiimi joskus todennut, että nämä pyynnöt eivät olleet äh, asianmukaisia tai ne eivät täyttäneet ammatillisia kriteerejä. Kiitos. Ja sitten sitoutumattomista herra Brons varmaankin puhutte lyhyesti. Um, <clears throat> I know that the JSB... Tiedän, että, että tätä on nyt voinut arvioida vain kuusi ensimmäistä kuukautta ja tänä aikana on tapahtunut neljä pyyntöä, mutta mikä tässä on paljastunut on se, että USAn viranomaisten käytäntö on haitallista ja Europolilla on, sille, on tendenssi hy, ollut hyväksyä nämä käytännöt. Tässä on ö, ähm, kuvailtu pyyntöjä abstrakteiksi. Abs, abstrakteiksi. Tämä varmasti tarkoittaa tukkusiirtoja. Ja Europol tai yhteinen valvontaviranomainen ei varmasti voi arvioida, ovatko nämä sopimuksen mukaisia, mutta, mutta pyyntö pitäisi torjua siihen asti, kun se sitten noudattaa säännöksiä. USAn pyynnöt Europolille, josta ei ole kirjallisia asiakirjoja, osoittaa, että yhteinen valvontaviranomainen ei voi suorittaa tehtäväänsä. Ja siksi pyyntö pitäisi ö, hylätä ja, tai sitten ö, pyytää vastataan tästä huolimatta. Olen huolissani, että Europoli on toiminut aivan kuin sillä olisi oma lakinsa tai aivan kuin se olisi USAn palvelija tässä. Mutta yhteinen valvontaviranomainen on nyt huomannut nämä ö, rikkomukset, mutta pitkällä aikavälillä olen huolissani siitä, että sitten että tietysti terrorismin vastainen taistelu on tärkeä, mutta tässä on vaarana, että sanat kuin äh, terrorismi toimivat niin sanottuna laukaisina, ja näin me, me alennamme meidän ö, äh, rimaamme, kun meiltä pyydetään tietoja aivan eri tarkoitusta varten tai ilman kunnollisia perusteita. Kiitos. Thank you. Before opening a... Kiitos. Ennen kuin käynnistämme toisen kierroksen, niin on aivan oikeudenmukaista, että kuulemme ensi reaktion Roa Kruusilta, koska tässä nyt on otettu esille aika tärkeitäkin asioita ja olette ehkä huomanneet, että täällä on myöskin kritiikkiä esitetty, koska täällä on vallalla tunne siitä, että me emme ole tyytyväisiä, olemme tyytymättömiä – siihen, että Europol on hoitanut näitä sovittuja tehtäviään, niitä, joista sopimuksessa sovittiin, niin on hoitanut niitä tehtäviä tietyllä tavalla. Ja me kuulemme myöskin sitten komissiolta huomisessa me lisää tästä asiasta, mutta puheenvuoro on teidän, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän jäseniä, jotka ovat esittäneet näitä kysymyksiä. Ja niin eilen halusin selvittää tämän kertomuksen päivämääräkysymyksen arviointi tehtiin marraskuussa ja tiimi, joka teki tarkistuksen aikaisemmin keskusteli kertomuksessa joulukuun täysistunnossa. Viranomainen kuu kokoontuu joka kolmas kuukausi ja näin ollen joulukuussa todella kutsuimme koolle kokouksen. Sitten meillä oli toinen ylimääräinen kokous tammikuussa, jossa hyväksyttiin tämä raportti ja sitten meidän piti ilmoittaa siitä neuvo Europolille ja antaa sille määräaika vastausta varten. Ja Europol vastasi helmikuun lopussa ja hyväksyimme raporttimme ensimmäinen maaliskuuta ja toimitimme sen välittömästi parlamentille, joten jotta tämä on selvää, niin mitään, mitään viivästyksiä tässä ei ollut. Toivottavasti tämä tuli nyt selväksi. No niin, lopuksi, tai oikeastaan lopuksi tässä on vielä paljon asioita. Mitä tulee tähän kysymykseen, joka esittiin, esitettiin koskien sitä, pitäisikö meidän luottaa Europoliin. En halua olla epäoikeudenmukainen. Sanoin, nyt jo, sanoin jo, että viimeisten 13 vuoden aikana, jo, jotka olen työskennellyt Europolissa, uskon, että kaikki ne, jotka ovat edustettuina Europolissa, ovat vakuuttuneita siitä, että, että on erittäin korkealaatuista tietojensuojan tasoa ja se täyttää, sään, toteuttaa sääntöjä, tekee vuotuistaisia tarkastuksia järjestyksiin ja antaa suosituksia ja seuranta suositusten antamista. Tietenkin Europolin on pidettävä kiinni säännöistä, mutta se on erittäin elintärkeä eli meille. Mitä tulee sitten tähän sopimukseen, haluaisin muistuttaa teitä ei niinkään siitä, että tätä viranomaista ole kuultu, vaan Euroopan parlamentti omassa mietinnössään sanoi, että, että tämä oli vähän sui generis, vähän omanlaatuinen tilanne, niin että e kun Europolilla oli tällainen laillisuusvalvontaoikeus asiantuntijoihin päin, on totta, että tämä viranomainen on osa työryhmää, jonka vastuuna on tietosuoja. Ja me olemme aina sanoneet, että Tähän tarvittaisiin tuomioviranomainen eikä Europol itse. Sen ei pitäisi tätä tehtävää tehdä. Nyt roolit menevät vähän sekaisin, koska Europolhan tarvitsee näitä tietoja. Sen tarvitsee suhteita Yhdysvaltojen kanssa. Sen on saatava ja voitava lähettää tietoja, jotka kuuluvat sen valtuuksiin. Nyt sillä on täällä kuitenkin rooli, joka on hyvin sekava. Sallinette ilmaisun. Siksi Europol koittaa jotenkin pärjätä tässä sekavassa tilanteessa. Toisaalta ähm, raportissa todetaan myös, että ähm, voisi olla äh, valvontaelin, joka, vast, joka ottaisi tämän roolin. Meidän tietosuoja viranomaisten suoraan sanottuna ei pitäisi tällaista roolia ottaa. Tämän pitää kuulua oikeudellisille elimille, koska puhumme laillisuuden tarkastamisesta. Olemme myönnämme sen, että aika, joka on kulunut sopimuksen täytäntövanon alkamisesta, eli elokuusta ensimmäisten asiantuntijoiden saapumisen asti ja tietojen siirtämisen asti, oli aika lyhyt ja meidän piti sopeutua tilanteeseen ja antaa vastauksia, koska sitä meiltä edellytettiin. Sitten kysyimme myös Europolilta, onko tällä sopimuksen tulkintaohjeita, koska joissakin, joitakin sopimuksen säännöksiä on vaikea tulkita, ja Euroopan vastasi, että mitään tulkintaohjeita ei ole, ja komissio on todennut, että komissio e, komission eikä monomaisen eikä Europolin pidä tällaisia sää laatiakaan. Ja tämä vaikeuttaa meitä, koska meillä ei ole mitään tulkintaohjeita. Mitä sitten tulee siihen, voimmeko luottaa Europolin eilen eh, sanoin, en tiedä eh, tietenkin Europolin johtaja, mutta minä olen saanut vastauksen koskien näitä suosituksia ja on varmasti hyvä todeta, että Europol vastata sen meidän raporttiimme ei kieltänyt mitään niitä seikkoja, joita meidän viranomaisemme sille sanoi. Ja Europolin vast- johtajan vastauksessa vahvistetaan, että että siellä on jo ryhdytty toimenpiteisiin, jotta meidän suosituksiimme vastattaisiin ja toteutettaisiin. Ja toinen tärkeä asia on, että meille sanottiin, että näistä kahdeksasta pyynnöstä viiden osalta on jo pyydetty lisätietoja Yhdysvalloista niin, että laillisuus voidaan varmistaa. ja tiedot on annettava kirjallisena. Tämä on erittäin tärkeää, niin kuin ymmärrätte. Se on tärkeää, jotta me voimme tehdä tarkastustyötämme. Haluamme tehdä työtä ammatillisesti ja näin olen Europolin johtaja välitti minulle tämän asiakirjan, joka ei ole luokiteltu. Ja kun se ei ole luokiteltu asiakirja, niin tunnen voivani välittää näitä tietoja tänne teille parlamenttiin. Ja Minun olisi ensin ehkä häneltä kysyttävä, mutta en oikeastaan tiedä, miksi emme voisi välittää tätä Euroopan vastausta parlamentille, koska se on hyvin tärkeää. Tästä näette, millaisiin toimiin Europol on ryhtynyt vastatakseen viranomaisen suositukseen. Sitten lopuksi näistä siirtojen tai transaktioiden määrästä. Niitä on varmaankin miljoonia. Kiitoksia. You want to add a point? Do it. Haluatteko lisätä jotakin? Um, yeah. 11 november, toen we Europol Kiitos puheenjohtaja. 11. marraskuuta, kun menimme Europoliin tarkastuskäynnille, minä käsittelen näitä menettelyllistä puolta, miten Europolissa menettelyt toimivat, ja nämä menettelyt piti luoda hyvin nopeasti heinäkuun puolivälin ja elokuun lopun välillä, kun tämä sopimus tuli voimaan. Ja ähm, menettelyitä on tiukennettu sen jälkeen, mutta kaksi äh, suurta ongelmaa jää. Toinen on se, että ei kaikki tiedot, jotka tulevat USAsta, ei, ne eivät ähm, oikeuta SWIFT-tietojen siirtoa. Ja nämä kaikki pyynnöt eivät ole kirjallisia, joten niitä ei voi tarkastaa kokonaan, sillä jotkut tiedot ovat pelkästään suullisia. Eli niitä ei siis Europolin oma tietosuojavaltuutettu voi tarkistaa tai me. Ja sitten toinen seikka on tämä aktiivinen osallistuminen, tietosuojavaltuutetun aktiivinen osallistuminen Europolin sisällä. Tietosuojavaltuutettu haluaa olla mukana kaikissa prosesseissa ja tekee parhaansa, mutta hänellä ei ole sellaista vaikutelmaa, että häntä kuunneltaisiin, että muut tiimin jäsenet tai Euroopan johtaja häntä kuuntelisi. Ja hänen neuvojaan ei ole täysin vakavasti otettu huomioon. Se tekee vaikeaksi tällaisen Europolin sisäisen valvonnan, ja tämä tekee myös meidän valvontaviranomaisemme työstä vaikeaa. Joillakin teistä oli sellainen vaikutelma, että Europolilla on kokonaiskuva siitä, mitä tietoja ja miten paljon tietoja siirretään Yhdysvaltoihin SWIFTin kautta, mutta näin ei ole. Europol näkee vain tämän pyynnön, joka tulee Yhdysvalloista pyynnön siis siitä, että jotain, jotain tietokategorioita siirrettäisiin, joka liittyy ehkä jonkin alueeseen tai jonkin aikakauteen, mutta Europol ei itse näe näitä tietoja. Europol antaa niin sanottu vihreä, vihreää valoa Swiftille. Kiitos. Sitten herra Bökkelaar. ik denk dat de meest belangrijke opmerking eh, reeds gemaakt zijn. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskonpa, että täällä on tärkeimmät asiat jo sanottu, mutta haluaisin vielä lisätä yhden asian. On aivan selvää, että puhun tässä asiasta, jota ei voida erottaa tämän sopimuksen kokonaisvaltaista tarkastelusta. Toivon, että saamme huomenna vielä lisää tietoa tästä aiheesta ja näin voisimme paremmin arvioida tilanteen kaikkia puolia. Se, mistä tänään puhumme, on vain yksi osa-alue, on aika vaikea ottaa kantaa kokonaisuuteen ainoastaan yhden pienen osan pohjalta. Haluaisin korostaa sitä, mitä täällä jo puheenjohtaja totesi, ei ole mitenkään helppoa operatiiviselle poliisipalvelulle arvioida sitä, kuinka täytäntöön pannaan tietyn tyyppistä oikeutta, vaan tuomareiden pitäisi ottaa kanta oikeuden täytäntöönpanoon ja riippumatta on, on Europolilla on velvollisuus kertoa mahdollisimman tarkkaan omista tehtävistään neuvosopimuksen säädösten mukaisesti, mutta ei ole aina helppoa täytäntöönpanna poliisin taholta tehtäviä, jotka kuuluvat oikeastaan autonomisille tuomareille, mutta nämä, tämä on kuitenkin henkilökohtainen kommentti Niin Äh, asiasta, jota pitäisi varmaankin äh, arvioinnin puitteissa syventää. Uh, Vielä muutama puheenvuoropyyntö, mutta koska meillä on iltapäivän esityslistalla muitakin asioita, niin ennen kuin käynnistämme tämän toisen kyselykierroksen, niin pyytäisin teitä pitäytymään kahdessa minuutissa kukin. Lähdemme liikkeelle herra Koeliosta kaksi minuuttia. Obrigado, Presidente. Lamento ter que... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani siitä, että minulle jäi sellainen vaikutelma, että olin aivan oikeassa silloin, kun parlamentissa vastustiin näiden valtuuksien myöntämisestä, myöntämistä Europolille. Se, että Europolille annettiin nämä valtuudet, eh, sai minut äänestämään sopimusta vastaan Euroopan parlamentin täysistunnossa. Olen sitä mieltä, että tämä kertomus, josta juuri kuulimme, on todella, todella huolestuttava. Ensinnäkin se, että, että asiakirjoja on luokiteltu viikkoa ennen yhteisen valvontaviranomaisen tarkastusta. Rova Cruz on oikein elegantisti täällä todennut, että täällähän oli kyllä joitakin ongelmia ja sitten ne, niistä selvittiin, mutta minä kyllä muistin, muistan, koska kysyin sitä täällä valiokunnassa Euroopan johtajalta, muistin, että kysyin, onko ollut joitakin pyrkimyksiä siellä, että yhteinen valvontaviranomainen on tehnyt jotakin rajoituspyrkimyksiä yhdysvaltalaisia suhteen, ja minulle vastattiin, että ei, mutta nyt tällä, että näin ei ole. Herra Tavarisin puheenvuoron pohjalta minun mielestäni Euroopan parlamentilla pitäisi olla oikeus saada nähtäväksi luokitellut asiakirjat. Tällaisissa olosuhteissa me emme voi äänestää tästä asiakirjasta. Toinen asia, joka huolestuttaa minua suuresti, koskee perustelua koskien pyyntöjen oikeutusta ja se, että ne perustuvat suulliselle tiedolle, josta ei ole mitään kirjallista dokumenttia. Kolmanneksi minua huolestuttaa se, mitä Isabel Cruz sanoi siitä, että hän ei voi taata, että, että sepa tietoja ei välitetä Yhdysvaltoihin – jos tämä pitää paikkansa, pidämme, tässä on kysymyksessä seuraava sopimuksen rikkominen. Edelleen puheenjohtaja haluaisin kysyä Rova Korufilta seuraavaa. Onko hän sitä mieltä, että on ollut pyrkimyksiä rajoittaa eh, viranomaisen toimintaa tai estää sitä toimimasta, jos näin on? Voisitteko kertoa sitä Euroopan parlamentille? Kaksi minuuttia. Uh, Herra Lambrinidis. Herra puheenjohtaja, on aika lailla selvää tästä hyvin köyhästäkin raportista. Tästä käy ilmi, että Europol on rikkonut sopimuksen kohtaa neljä. Kohdassa artiklassa neljä sanotaan selväksi, että Yhdysvaltojen täytyy, siihen voidaan, se voi esittää tietyn määrän vaatimuksia, pyyntöjä, mutta Europol sitten arvioi, ovatko ne oikeutettuja. Jos me tarkastelemme näitä pyyntöjä, ja jos todetaan, että nämä pyynnöt ovat olleet epämääräisiä ja jos Europol on sitten hyväksynyt ne, niin silloinhan Europol on toiminut väärin. Europol tietyllä tavalla on vastuullinen jos Europol, oliko sitten Europol se elin, jonka olisi tullut tarkastella näitä pyyntöjä alkuvaiheessa? Minun mielestäni ei, mutta tässä harjoitettiin painostusta. En edes muista, kuka painostusta harrasti, koska näitä painostuksen harrastajia oli niin paljon. En muista, oliko se komissio vai joku muu taho. Mutta me kaikki tuolloin kuitenkin painotimme, että on täysin naurettava, että elin, joka hyötyisi tällaista tiedosta, niin se olisi sitten se, joka arvioisi, tulisiko tätä tietoa edes antaa. Mutta tässä tilanteessa nyt ollaan. Meidän ei tulisi sekoittaa tässä näitä asioita toisiinsa. Europolin täytyy tarkastella asioita alkuvaiheessa ja tehdä päätös siitä, onko tämä tietopyyntö oikeutettu. Tämä on Europolin tehtävä. Sitten valtiovarainministeriön tarkastaja Washingtonissa, äh, tämä on asia erikseen, hän tarkastaa, äh, hakeeko USAn valtiovarainministeriö tätä tietoa asianmukaisella tavalla. Eli on tärkeää tietää, mitä tämä valtiovarainministeriön henkilö tekee. Tällä hetkellä me emme tiedä, mutta se mitä siellä tehdään, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä Europol tekee. Meidän täytyy nyt hoitaa tämä tilanne tietenkin, mutta en tiedä miten. Suositukset, niin siis vien puheenvuoroni päätökseen, ehkä kaiken tiedon välityksen eh, tulisi tulla kirjallisena Europolista. Jonkun Europolista tulisi eh, pystyä vastaamaan puhelimeen ja sitten sanomaan, että valtiovarainministeriöstä sanottiin tätä ja tätä ja tätä tulisi olla jonkinlainen rekisteri sekä Europolin tietosuojaviaisille että meille. Se voi olla salaiseksi luokiteltu rekisteri, mutta ei ole normaalia, että on vain suullista tietoa eikä mitään kirjallisena. Ehkä jonkinlaisia suuntaviivoja, kuten Roa Cruz mainitsi, kuka niitä sitten tulkitsee. Ehkä me, tästä voisi sanoa paljon enemmänkin, mutta kiitos jo tästä ajasta. Sitten Roa Intvel, kaksi minuuttia. Voi. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää näitä henkilöitä, jotka tämän kriittisen raportin laativat ja kyllä te valvojana hoidatte tehtävänne ja tämä on positiivinen seikka tässä. Sillä Wainwright tässä tekee itselleen karhun palveluksen, kun ei tule parlamenttiin nyt, kun on kyse näin tärkeistä asioista ja kritiikistä on jo sanottu tarpeeksi tästä kritiikistä menettelyn suhteen. Minulla olisi muutama erityinen kysymys. Yksi olisi se, oletteko, onko teillä ollut mitään epäilyksiä siitä millään hetkellä, että näiden tietosiirtojen ulkopuolella tämän sopimuksen puitteissa olisi vielä kahden keskistä tietojen siirtoja EU-jäsenvaltioista USAhan, siis SWIFT-tietojen siirtoja. Tämän haluaisin tietää. Ja sitten onko meillä minkäänlaisia tietoja Europolin pyynnöistä siis Europolin normaalissa kapasiteetissa Europolin pyynnöistä USAhan, jotka koskevat tietoja TFTP-sopimuksen puitteissa, eli toisin sanoen tutkintoja Euroopassa. Yksi asia, joka on aivan epäselvä minulle, mutta minä en ole tässä asiantuntija, sanoisin, että jos saadaan pyyntö, jos siis joka kuukausi tulee pyyntöjä säännöllisesti, niin eivätkö ne on silloin ole yleisiä pyyntöjä vai ovatko terroristit vain hyvin täsmällisiä ja säännöllisiä ja suunnittelevat asioita vain kuukauden alussa. Mutta jos pyyntö tulee näin, niin silloinhan se ei ole spesifinen, se on silloin yleinen. Ja lopuksi, hyvät kollegat, tässä on kolme oppia, jotka meidän pitäisi tästä ottaa opiksemme. Ja yksi suostuus. Yksi on se, että me olemme antaneet luottamuksemme muille EUn toimielimille ja olemme antaneet luottamuksemme vastahakoisesti. Tunne on todellakin laaja, että meidän, meidän luottamuksemme on petetty. Muiden EU-instituutioiden pitäisi pitää tämä mielessä muiden tulevien sopimusten suhteen. Toiseksi meidän todellakin pitää ottaa opiksemme tästä, että me todellakin tarvitsemme Euroopan komissiolta säännökset tietojen hankinnasta ja tiedon keruusta Euroopan maaperällä. Lopuksi minua kiinnosti tällainen ehdotus, jonka USAn kongressin miehet tai senaattorit valmistelevat, jotka, jonka mukaan henkilötietoja väärinkäyttäviä henkilöitä rangaistaisiin hyvin rankasti. Tällaista pitäisi Euroopassakin suunnitella. Ernst, you got a... Ernst, kaksi minuuttia. Kiitos paljon. Me olemme nyt tässä mustassa laatikossa ja se, mitä Europolissa on sanottu, juuri tämä todistaa meidän epäilymme huolenaiheemme etukäteen oikeaksi. Me me muistamme juuri nämä huolenaiheemme. Voin vain siis korostaa sitä, mitä Rova Cruz sanoi Europolin roolista ja tästä hämmentävästä, sekavasta roolista ja sen tämän valvonnan tarpeellisuudesta. Kaksi konkreettista kysymystä esitän. Europolil, Europolillahan on tietosuojatiimi ja se siis tarkistaa nämä pyynnöt USAsta, mutta meille ei ole ilmoitut, tästä, ja tämä kyllä kiinnostaisi meitä. Onko, voiko tämä, ottaako tämä tiimi kantaa näiden pyyntöjen puolesta vai niitä vastaan? Ehkä voisitte tästä konkreettisesti vielä antaa lisätietoja, siltä, sillä siitä emme ole kuulleet vielä mitään. Ja sanoitte, että kahdeksan pyyntöä on tullut, ja niistä viide, viidessä tarvittiin lisätietoja. Miten, mitä sitten nämä loput kolme? Ehkä voisitte niistä vielä kertoa. Pyydän anteeksi, en huomannut teidän nimeänne. Kollegas, ehm, ik heb nu iedereen hele kritische vragen. Kiitoksia puheenjohtajalle. Kuullut tällä hyvin kriittisiä kysymyksiä koskien Europolia ja siitä, onko kunnioitettu sopimuksia Nämä kysymykset tietenkin piti esittää, mutta meidän pitää esittää kysymyksiä myös itsellemme. Viime kesänä parlamentti hyväksyi tie, tietojen lähettämisen pankkitiedosta Yhdysvalloille. Nämä, tämä oli vihreä valo. Heti meidän luvattiin, että Washingtonissa joku tarkastaa tilanteen. Tiesimme tuolloin, että Europol ei todellakaan voi tarkkaan seurata, mitä tulee tapahtumaan. Tämän tiesimme. Ja, mutta itse asiassa me emme juurikaan pohtineet, minkä tyyppisiä tarkistuksia olisi pitänyt tehdä, kirjallisia vai suullisia. Kuten me kaikki olemme, olen periaatteessa sitä mieltä, että eihän tällaista voitu hyväksyä, mutta kaikki kuitenkin hyväksyimme sen, josta tiesimme etukäteen, että eihän se tule toimimaan. Mitä me nyt sitten teemme? Teemme kaikki me, jota Europol noudattaisi artiklaa 4. Tyydymmekö siihen? Toteamme Europolille, että sen on pidettävä kiinni artiklasta 4 vai aiommeko jälleen kerran korostaa sitä, että, että näiden tietojen lähettäminen Yhdysvaltoihin koskien kansalaisia, jotka eivät ole tehneet mitään pahaa, on seikka, jota ei voida hyväksyä. Minun mielestäni meidän pitää myös oman napamme katsoa. Rouva Sippel. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on paljon kritiikkiä jo todettu, joten minä tässä rajoitan puheenvuoden vain muuten huomautukseen, josta pitää saada vielä selvennyksiä. Nämä pyynnöt ovat erilaisia, joten tässä pitää tarkentaa käsitelläänkö Swiftissä SEPA-tietoja, käsitelläänkö Swiftissä yksilö, yksilöjen tietoja, kansalaisten tietoja ja missä laajuudessa. Tulevatko nämä todellakin miljoonilta kansalaisilta vai ovatko nämä miljoonia tietoja tietyiltä isoilta yrityksiltä tai konserneilta? Tämäkin pitää vielä tarkentaa. Swift ei voi ei näe näihin tietokategorioihin, eikä Europol myöskään. Ja näin on tärkeää, että USA tekee hyvin tarkan pyytön, pyynnön, räätälöidyn pyynnön, ja Europolin pitää tarkistaa tämä pyyntö hyvin tarkasti. Onko siis tälle pyynnölle perusteet ja oikeutus? Europol ei voi itse siirtää näitä tietoja, mutta nämä tiedot ovat tärkeitä myös tiedon, tie, EUn elimille, miten päätetään siitä, voidaanko tietoja siirtää, mitä tietoja loppujen lopuksi siirretään ja kuka näkee nämä tiedot, jos tämä lupa sitten loppujen lopuksi on hyvin yleinen. Lisäksi jää kysymys siitä, mitä, mitä, mitä pätevyyttä tällaiselle valvojalle myös USAn valtioviranomaisella pitäisi olla? Pitäisikö se olla ö, tietosuojaviranomainen vai joku viranomainen, muu viranomainen? Tämäkin pitää siis tarkistaa vielä. Oh, Mrs. Lutford, final turn. Ja sitten lopuksi Rauha Ludford ennen kuin saamme vastaukset ja vedämme johtopäätökset. Kiitos puheenjohtaja olen tässä viimeisenä, mutta toivon mukaan en vähäisempänä. Minun mielestäni me olimme oikeassa äänestäessämme sopimuksesta suojalausekkeiden olemassa ollessa, mutta nyt meidät on kyllä petetty. Tämä on ehkä aika rankka ilmaisu, mutta Lambrinidis ilmaisi tässä eturistiriidat ja minä kyllä puhuin tästä silloin, kun tästä puhuttiin viime vuonna, eli tässä on pukkikaalimaan vartijana. Koska tämähän oli aivan ilmiselvää, koska on aika vaikea kuvitella, miten Europol, Europol hoitaisi tietosuoja-asiaa, mutta joka tapauksessa tämä raportti, vaikkakaan se ei yllätä, niin se on kyllä shokeraava. Tässä me vahingoitamme itseämme EUna, koska se luottamus, josta tässä on puhuttu, niin sitä on vaikea tulevaisuudessa saada. Minun mielestäni meillä täytyisi olla asianmukainen tietojen jakojärjestelmä terrorismin vastaisessa taistelussa, mutta tulee olemaan hyvin hankala vakuuttaa meidät siitä, että nämä suojalausekkeet ovat luotettavia herra Weinreitin asema tämän raportin jälkeen, en tiedä mikä se on, en tiedä saanko tähän vastausta, mutta haluaisin esittää kysymyksen. Tämä salainen liite, jälleen kerran tällainen itseään palveleva menettely, jossa Europol luokittelee salaisia liitteitä, jossa puhutaan artiklan 4 toteuttamissa käytettävistä menettelyistä. Miten me tällaisen voimme hyväksyä? Toivon mukaan tätäkin tutkittaisiin, tätä salaiseksi luokitteluasiaa. Tämä on todellakin olen todella pettynyt, koska en tiedä, mihin tästä nyt mennään sitten näiden tiedonjakoasioiden suhteen. Olisi mukava, jos voisin luottaa e, ihmisiin komissiossa, neuvostossa, Yhdysvaltojen e, valtiovarainministeriössä, mutta tässä meidät on asetettu hyvin, hyvin hankalaan asemaan. Thank you. Now... Kiitos. Ja nyt sitten vedämme johtopäätökset nopeasti, kuten sanoin. Viimeinen puheenvuoro Oroa Kruusilta, mutta olen varma, että tulette välittämään Europolin johtajalle Vainraitille tunteen siitä, että täällä todellakin ollaan pettyneitä ja olo on epämiellyttävä suhteessa tähän tämänhetkiseen tilanteeseen ja tähän raporttiin, josta kerroitte. Varmaankin meillä tulee olemaan tilaisuuksia keskustella tästä komission jäsen Malmströmin itsensä kanssa, koska hän tulee tänne huomenna aamulla. Onko teillä työjärjestyspuheenvuoroa, Intveld? Kyllä lyhyesti herra Wainwrightin pitäisi kutsua tänne tähän valiokuntaan, sillä me olemme esittäneet kysymyksiä, joihin vain hän voi vastata. That is the feeling. Onko tämä valiokunnan mielipide? Jos näin on, niin sitten me esitämme kutsun mahdollisimman nopeasti, jotta hän tulee paikalle. Viimeinen puheenvuoro on Roa Kruusila. Kiitoksia puheenjohtaja mitä tulee näihin viimeisimpiin kysymyksiin, joita minulle on esitetty, jos me saamme tiedon toisista kahdenvälisistä sopimuksista jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen välillä, ei meillä ole tietoa mistään tällaisesta on olemassa sopimuksia, jotka koskevat tietojen siirtoa terrorismin osalta. Kaksi näistä koskevat niin sanotusti autoprofiling-asiaa. Vähän aikaa sitten ne on annettu tietyille jäsenvaltioille ja tiedonsuoja, tietosuojan viranomaiset totesivat, että ollaan neuvottelemassa eurooppalaisesta sopimuksesta. Meidän pitäisi kiinnittää tähän suurta huomiota. Minulta kysyttiin, onko jo tullut pyyntöjä Europolilta koskien TFTPn tutkimuksia artiklan 10 pohjalta. Kyllä, näin olemme jo havainneet. Ja kuten sanoin aluksi, Euroopan tutkimusryhmä viranomaisesta sen tehtävänä on tarkastaa, että artikla 9 ja 10 täytäntöpannan asianmukaisesti kyseessä ovat siis Euroopan unionin FTP, TPtä koskevat tutkintapyynnöt Lähetämme teille sitten kertomuksen tai sen julkisen osan, ellei sitä luokitella kokonaisuudessaan, lähetämme sen osan Euroopan parlamentille. Euroopan tietosuoja valtuutetusta. Meillä on 48 tuntia aikaa vastata pyyntöön. Tietosuojan viranomaisen on otettava kantaa. Ja Tiedämme, että hänen kantojaan ei aina noudateta, ne eivät ole sitovia. Europolin johtaja sitten viranomaisen suosituksien osalta on, kuule, on sanonut luoneensa mekanismin niin, että tietosuojaviranomaisen kanta olisi kirjallisena ja se lisättäisiin asiakirjoihin niin, että kun me teemme tarkastuksen, voimme nähdä, mikä tämän tietosuojasta vastaavan äh, virkamiehen kanta on ollut. Käsittääkseni muita kysymyksiä ei ollut, ja mikäli niitä oli, niin pyydän anteeksi, koska en muista enää. Jos teille sopi, haluaisin vielä lyhyesti puhua Euroopan parlamentin valtuuksista Europolin valvonnan osalta. valtuudet määriteltiin viime vuonna. Ne ovat aivan uusia ja olen nähnyt, että nyt on perustettu parlamenttien välinen foorumi, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välinen foorumi. Ja haluaisin todeta, että yhteinen valvontaviranomainen on teidän käytettävissänne niin, että voimme kertoa, kuinka Europol käy, toimii ja kuinka meidän tehtävämme toteutetaan. Ja lisäksi otetaan huomioon, että viranomaisessa on edustajia kaikista jäsenvaltioista suhteet kansallisiin parlamentteihin ovat erittäin tärkeitä meille. Ja kuten sanoin, olen täysin teidän käytettävissänne. Tulemme tähän parlamentin väliseen foorumiin mielellämme. Thank you again, Madam Cruz. Kiitos vielä Rova Cruz. Minulla olisi tässä kyllä ongelma, ei nyt teidän suhteen, mutta te mainitsitte, että voisitte antaa asiakirjoja siitä, mitä, miten Europol käytti artikla 10 joidenkin pyyntöjen tekemiseen. Tämä nyt on sinänsä eri asia. Hyvä puheenjohtaja, emme voi käydä samaa keskustelua tuhat kertaa. Herra Wainwright kävi muutama viikko sitten meillä eikä antanut mitään tietoja, jotka, hän kyllä, jota, jotka hänellä oli kyllä. Hän ei antanut meille mitään asiakirjoja, jotka olisivat merkittäviä. Ja nyt meillä on taas uusi asiakirja. Ehkä myöhemmin tulee jotain toisia asiakirjoja. Ei näin voi toimia. Kun mietimme Europolia ja TFTPtä, niin haluaisin, että kaikki, saamme kaikki asiakirjat eteemme, kaikki hyödylliset tiedot, jotta voisimme kattavasti käsitellä asiaa. Ja lopuksi, en tiedä kuka teki tämän 48 tunnin säännön. En muista sitä TFTP-sopimuksesta. Sanotaanko siinä 48 tuntia? Sillä 48 tuntia, anteeksi, puhuiko se? Niin siis ähm, mahdollisimman nopeasti. 48 tuntia on hyvä idea, jos on kyse hätätapauksesta, mutta minun käsittääkseni mikään näistä ö, tapauksista ei nyt ollut näin hätätapaus. Ja kun puhutaan perusoikeuksista ja siitä, että USAn pynnöllä pitää olla tarkkaan määritelty syy, niin silloin 48 tunnin säännön voi sinänsä hyväksyä, mutta se estää näiden sääntöjen noudattamisen loppujen lopuksi? I think note has been taken. Note has... Tämä on kirjattu, ei ainoastaan nämä huolenaiheet, joita on ilmaistu, vaan myöskin nämä ongelmat, jotka on tuotu esille, ongelmat, jotka vaikuttavat meihin Euroopan parlamentin jäsenä Euroopan parlamentissa koska on tiettyjä sopimuksen sääntöjä rikottu. Eli me tulemme välittämään välittömästi kutsun Europolin johtajalle Bob Wainwrightille. Me tulemme keskustelemaan näistä samaisista asioista huomenna, kun Cecilia Malmström tulee paikalle. Mutta haluaisin kiittää kaikkia vieraspuhujia tänä iltapäivänä. Ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Bye bye. Adios. yes. Yes. Yes. And rightfully so.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 If you please. Olkaapa hyvät. Me siirrymme välittömästi seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka myöskin on tärkeä kohta, kohta kuusi, rikosoikeuden alan eurooppalainen tutkintamääräys. Tarkoituksena on tarkastella lausuntoa, joka on tullut perusoikeusvirastolta. Ja läsnä ovat, meillä on erittäin mielenkiintoinen asiakirjasto tässä. Esittelijänä kollegamme Nuno Melo. Ja tässä todellakin aiheena on rikosoikeuden alan eurooppalainen tutkintamääräys ja tämä perustuu seitsemän jäsenvaltion aloitteeseen Tarkoituksena on saada aikaan vastavuoroinen tunnustaminen kaikkiin tutkintamenettelyihin liittyen. Alkukeskustelu tässä käy, tästä käytiin joulukuussa, kun Belgian ministeri de Klerk esitteli tämän ehdotuksen. Nyt on herännyt paljonkin kysymyksiä siitä, että ei ole laadittu riittävän syvällistä vaikutusarviointia ja että tällä, tällä olisi ihmisoikeusvaikutuksia tässä on ollut mukana komissio lausunnollaan elokuusta, elokuulta 2010. Pyynnön on esittänyt herra Alvaro ja pyyntöä tuki meidän valiokuntamme. Tämä lausunto on nyt laadittu ja se on teille jaettu ja nyt kuuntelemme perusoikeusviraston edustajaa Jonas Grimhedeniä. Haluaisimme toivottaa hänet tervetulleeksi ja hän voi esitellä meille tämän lausunnon ja sitten kuuntelemme herra Meloa ja myöskin muita jäseniä valiokunnasta. I've been, I've been told that... Minulle on kerrottu, että ensin tulisi kuulla esittelijää, eli herra Melo, jos teille sopii, ja sen jälkeen kuuntelemme sitten perusoikeusvirasto, olkaa hyvä. Again. Te olette puheenjohtaja, eli jos haluatte, niin voin aloittaa. No, puhun Portugalia, jos teille sopii. Baldet, senhor presidente, nós não temos ainda uma posição. Puheenjohtaja, meillä ei ole vielä virallista kantaa tähän mietintöluonnokseen. luonnokseen. Nyt olemme saamassa aika tärkeitä tietoja koskien direktiiviehdotusta, jonka seuraukset eh, jäsenvaltioiden vuorovaikutuksen osalta on hyvin monimutkainen ja se edellyttää suurta perinpohjaista pohdintaa. Mitä tulee tähän perusoikeusviraston lausuntoon, mieluummin kuuntelisin eh, viraston edustajan haluaisi Eh, esittää valtani niin ennen sitä, enkä myöskään tehdä johtopäätöksiä, koska se olisi hieman tylsää. Joten eh, jätän virastolle mahdollisuuden kertoa lausunnostaan. Kuitenkin haluaisin todeta, että eilen komissio esitteli asiakirjan, jonka on allekirjoittanut eh, Vivian Reding, ja siinä vahvistetaan väliaikainen kertomus, joka esiteltiin syyskuussa. Se oli aikaisen siis väliaikainen ja nyt se on lopullinen. Mutta nyt mieluummin kuuntelisin viraston puheenvuoron. Komission jäsen totesi, että virasto tulee esittelemään meille ne tiedot, jotka se tänään esittelee. Sanotaan, että komissio on sitä mieltä, että yleisesti ottaen olisi tuettava sellaista välinettä, jossa yhdistetään keskinäinen tutkintamenettelyiden tunnustaminen ja selvitetään, että, että tutkintamääräys ei lue mukaansa poliisitoimia. Tarvittaisiin komission mielestä asetusta, ei direktiivi. Se kritisoi sitä, että ei ole tehty ihmisoikeusarviointia, vaikka näin on juuri tehty nyt Perusoikeusvirastohan on näin juuri tämän lausunnon myötä näin tehnyt. Komissio toteaa myös, että olisi otettava mukaan näkökohtien tietojen suojasta ja määritelmät tutkinnasta. Olisi otettava mukaan konkreettisempia toimia. Ja puheenjohtaja näin voimme jo heti kättelyssä todeta, että, että kyseessä on hyvin arkaluonteinen asia, eikä tässä välttämättä päästä yksimielisyyteen. Minä esittelijänä minun on todettava, että haluaisin tavata varjoesittelijät, niitä on useita. Haluaisin tavata heidät ensi viikolla, kun meillä on nyt nämä asiakirjat käytettävissä me, neitä. Meillä ei aikaisemmin ollut ja ne ovat hyvin tärkeitä. Perusoikeus, kysymyksissä. Virasto menee eteenpäin. Meillä on täällä oikeudellinen lausunto, joka on erittäin eh, järkevä ja olisi hyvä, että nyt meille selitettäisiin käytännön eh, läheisesti, millä tavalla tämä uusi eurooppalainen logiikka voi olla ihmisoikeuksien kanssa ristiriidassa eri oikeusjärjestelmistä katsottuna ja eri ihmisoikeuksien äh, näkökulmasta eri maista käsin. Puheenjohtaja, lopuksi haluaisin todeta, että ensi viikolla haluaisin työskennellä tämän asian perusparissa ja esittää tähän lisäyksiä. Tämä on yksi askel eteenpäin rikostutkinnassa ja siinä mielessä se on hyvin myönteinen. Mr. Grimheden. Ja nyt sitten herra Grimheden virastosta. Thank you very much. And... Kiitos paljon ja terveisiä Viinistä. Haluaisin nyt antaa tässä lyhyen alustuksen siitä, mitä tässä raportissa olemme sanoneet ja olen käytettävissä kaikkia kysymyksiä varten. Eli haluaisin nyt ihan aluksi sanoa, että tämä rajat ylittävä valine, sitä tarvitaan monella tavalla, jotta voidaan taata perusoikeudet ja, ja pääsy oikeussuojakeinoihin tässä integroidussa EU-ssa. Mutta silti saattaa olla, että yhteentoimivuus on puuttuvaa jäsenvaltioissa ja näin perusoikeusrikkomuksia saattaa tapahtua. Tämähän on selvää kaikille. Kuten tässä viitattiin, ähm, parlamentti pyysi meitä antamaan lausunnon ja me saimme tämän pyynnön tammikuussa 14. Äh, helmikuuta me annoimme tämän 15 kirjais, sivuisen asiakirjan ja me käsittelemme siitä, siinä tutkintamääräystä ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, todistajien ja, oikeuksia ja tietosuojaa. Me käsittelemme, me vastaamme siinä näihin kysymyksiin, jotka saimme. Ja jos äm, täytäntöpaneva valtio äm, tar- harjoittaa valvontaa, siinä puhumme näistä hylkäysperusteista ja että pitäisi olla sitoumuksia perusoikeuksiin ja myös käsitellä sitä, mitä tapahtuu siinä tilanteessa, jos perusoikeuksia rikotaan huomattavasti. Me korostamme myös, että ei pidä luoda perusoikeuksien hierarkiaa, että joitakin perusoikeuksia mainitaan ja jotkut muut jätetään pois, kuten oli tapaus, kuten tässä oli tehty tässä luonnoksessa. Me ehdotamme suojalausekkeita, jotta voisimme lisätä luottamusta turvallisuuteen tässä luonnoksessa. Me haluaisimme tässä vähiten haitallisia toimia ja pitää olla oikeusvarmuutta, selvyyttä rajat ylittävästi. Pitää olla Ähm, oikeusapua rajat ylittävästi äm, validointi pitää olla pakollinen, pakollinen siis tuomarilta, äm, jos se määritellään hyvin rajatusti. Me mainitsemme myös, että pitäisi olla todisteisiin perustava arvio, eli ei pidä tässä nyt odottaa viittä vuotta ja sitten arvioida lakia, vaan meillä pitäisi olla todisteiden perustava, perustuva arvio jo tässä heti alussa. Eli jos väline ei saavuta tavoitettaan, niin näiden, tämä pitäisi tulla selväksi heti alussa jo. Tämä tietysti lisäisi luottamusta, sillä se perustuisi tieteellisiin todisteisiin, ja näin voisimme niin sanotusti vetää hätäjarrua. Me sanomme, että yhteen, oikeusjärjestelmien yhteentoimivuuden arviointi ja suojalausekkeet käytännössä, ne pitäisi tarkastaa siis ei pelkästään riskit perusoikeuksille, vaan myös hyödyt, joita, jotta perusoikeuksia voitaisiin vahvistaa. Eli tässä siis tämä, mitä sanomme tässä 15-sivuisessa asiakirjassa, me venämme tässä, venymme tässä tällaisen yhteenvedon ja voitaisiin ehkä vastata ö, esittelijä Belon kysymykseen. Me yritämme tasapainottaa tarpeet tässä rajat ylittävässä välineessä, jotta se voisi edistää oikeuden toteutumista. Pitäisi olla tasapainoa, jotta suojalautekkeet vahvistavat perusoikeuksien toteutumisen. Me, me arvostamme sitä, että meidän objektiivisuutta me arvostetaan ja jos sallitte, niin haluaisin nyt tässä hieman mainostaa, mainostaa näitä raporteita, joita me teimme eri aiheista. Meillä on näistä raporteista aina myös sähköinen versio. Kiitokset tästä mainospotista. Ja nyt eh, meillä on jäseniä, jotka haluavat puheenvuoron. Albrecht ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin tästä johdannosta ja kiitokset esittelijälle. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että Euroopan unionissa rajat ylittävä harmonisointi oli perinteisesti helpompaa kun oli kysymys rikosten vastaisesta taistelusta tai muusta, koska silloin on selvästikin kysymys rajat ylittävästä harmonisoinnista, mutta silloin kun on kysymys rikosoikeudellisista toimista, niin silloin ei ole niin ilmiselvää, että nämä ovat rajat ylittäviä tapauksia, jotka tulisi hoitaa eurooppalaisella tasolla. Ja nyt tämä on käymässä yhä ilmiselvämmäksi, ja kun meillä on perusoikeuskirja, niin näyttäisi siltä, että tämä on toimivaltuudeksi hyväksytty eurooppalaisella tasolla. Tästä syystä Siis yleisesti ottaen me vihreinä tuemme välinettä, jolla kerättäisiin todistusaineistoa rajat ylittävällä tavalla eurooppalaisella tasolla, jotta helpotettaisiin yhteistyötä ja oikeusapuyhteistyötä. Tämä on hyvin tärkeää, mutta tämä kysymys esimerkki eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä osoittaa toteen sen, että on jonkinlaista epäluottamusta kansalaisten välillä – kansalaisten keskuudessa näistä toimista ja meidän tulisi olla tietoisia siitä, että äh, tuomioista, tuomareista ei tulisi tehdä äh, jonkinlaisia koneita, joilla sitten äh, poljettaisiin kansalaisten perusoikeuksia. Tämä olisi väärä tie. Meidän tulisi pyrkiä saamaan aikaiseksi yhteisiä sääntöjä ja saada aikaan suurempaa yhteistyötä ja jos tämä pidetään mielessä, niin meidän tulisi keskittyä viestinnän parantamiseen ja myöskin yhteistyön parantamiseen viranomaisten välillä, jotta meillä olisi jonkinlaisia standardikaavakkeita, aikarajoja, yhteisiä käytäntöjä. Ja tätä kautta saavutettaisiin yhtenäisyyttä näissä välineissä ja sitten varmistettaisiin se, että näitä todellakin toteutettaisiin. Tutkintamääräystä ei tulisi säädellä direktiivillä, vaan asetuksella ja Haluaisin, että herra Melo tekisi ehdotuksen siitä, että ei puhuttaisi direktiivistä, vaan asetuksesta, koska tällä tavalla me saisimme yhteistä pohjaa uh, tälle ehdotukselle ja tämän pohjalta voisimme saada myöskin kansalaisilta hyväksyntää. Minun mielestäni meillä täytyy olla myöskin sitten mahdollisuus kieltäytymiseen me puhumme suhteellisuudesta näiden pyyntöjen suhteen, me puhumme muista kuin oikeudellisista keinoista. Ja aina esitetään kysymyksiä siitä, voimmeko me hyväksyä kaiken, kaikki ne pyynnöt, joita jäsenvaltiosta tulee, vaan voitaisiinko näistä pyynnöistä kieltäytyä jäsenvaltioissa. Ja aivan erityisesti teidän mietintönne jälkeen meidän täytyy todeta, että että silloin kun on kysymys perusoikeuksista, niin täytyisi olla mahdollisuus riittävään ja tasavertaiseen perusoikeuksien suojelemiseen aivan erityisesti ihmisoikeuden sopimuksen mukaisesti. Eli meillä on vielä paljonkin työtä tehtävänä, jotta nämä tuomiot ja standardit saadaan samalle tasolle. Tällä hetkellä, mitä esimerkiksi tiedonsaantioikeuksiin tulee, Birgit Sippelin mietintö, No näistä keskustellaan kaikissa näissä yhteydessä, yhteyksissä, mutta minun mielestäni tämä tulisi ottaa mukaan myöskin tähän todistusaineiston jakamisasiaan. Sitten Roy Ludford. Kiitos puheenjohtaja. Niin, yleisesti ottaen minä periaatteessa tuen tätä vastavuoroista tunnustamista ja siihen, niihin liittyviä toimia. Mutta ongelma on tietenkin se, että viime vuosikymmenenä rajat ylittävät tuomioistuismenettelyt, ne eivät ole ta- taanneet menettelyoikeuksia syytetyille samassa määrin. Ja nyt me maksamme tästä hintaa, kun on puutetta, luottamuksen puutetta siis tämän luottamuksen, joka pitäisi olla olemassa kaikissa 27 oikeusjärjestelmässä. Ihanne maailmassa me emme tarvitsisi perusoikeuksiin liittyvää hylkäysperustetta, sillä me tietäisimme, että kaikki 27 jäsenvaltiota noudattavat täysin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja ihmisoikeussopimusta, mutta valitettavasti emme elä tällaisessa ihannemaailmassa. Mielestäni meidän ei pitäisi toistaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen virheitä, sillä tässä on tämmöinen julistus siitä, miten kaikki noudattavat perusoikeuksia. Tietysti pitää saada tämmöinen eksplisiittinen säännös, joka sallii hylkäämisen siis tutkintamääräyksen hylkäämisen olosuhteissa, joissa on perusteltu pelko siitä, että yksilön, yksilön perusoikeuksia rikottaisiin tai, tai, tai tahon oikeuksia rikottaisiin. Ehkä artiklassa 1.3. Ainakin, ainakin Englannissa tämä pidätysmääräyksen toteuttaminen minun puolueeni Westminsterin parlamentissa ja, ja ylähuoneessa minun puolueeni siis sai tämän pidätysmääräyksen toteuttamisen mukaan siis niin, että tuomari voi hylätä tämän määräyksen toteuttamisen, jos perusoikeuksia rikotaan. En tiedä min, mitään tapausta, johon tässä, tähän, jossa tähän säännökseen olisi vedottu menestyksellisesti, mutta varmasti on tapauksia, johon sitä, siinä ainakin olisi pitänyt vedota. En, tämä siis on tarpeellista. Ehkä pitäisi olla tällainen raukeamislauseke, jonka myötä me tietäisimme, että joskus tätä ei enää tarvita tulevaisuudessa, mutta se on sinänsä tarpeellista, jotta vuorainen tunnustaminen onnistuu. Tässähän olisi muitakin eksplisiittisiä suojalausekkeita, joita ehkä tarvitsisimme. Nebi si idem olisi yksi lauseke, jonka tarvitsisimme. Ja haluaisin myös mainita, että tätä ei saa käyttää henkilön siirtoon, henkilön siirtoon siis, joka olisi mahdollinen todistaja. Eli ei tehtäisi tällaista shortcuttia tuomioistuimen ulkopuolisiin menettelyihin. Kiitos. Herra Kirkhope. Puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että Lady Ludford jälleen kerran muistutti meitä siitä tärkeästä työstä, jota iso britannian ylähuone Isossa Britanniassa tekee. Ainakin he näyttävät kiinnittävän huomiota näihin asioihin ja yksityiskohtiin toisin kuin alahuone, joka ei taas valvontaa kovin hyvin tee. Eli olemme iloisia tästä mutta minulla on kolme huolenaihetta tämän suhteen, jos nyt tarkastelen näitä Euroopan parlamentin näkövinkkelistä. Ensinnäkin validointimenettely silloin, kun on kysymys tutkintamääräyksestä ja sitten myöskin suhteellisuus. Ja tähän on parattu jo aikaisemminkin tänä iltapäivänä. Tämä validointimenettely liittyy tähän toiseen jäsenvaltioon ja mikä on se viranomainen, joka tällaiset luvat antaa. Kun me käsittelemme näin arkaluontoisia asioita ja materiaaleja, niin silloin täytyy olla vedenpitäviä sääntöjä, jotka tapavat sen, että sekä viranomainen että menettely ovat turvallisia ne täytyy myöskin hoitaa riittävän korkealla tasolla, jos kyse ei ole esimerkiksi tuomarista tai maistraatista. Ja tässä varmaankin on vielä suuria aukkoja. Suhteellisuus, no se on elintärkeä silloin, kun on kysymys tutkintamääräyksistä. Minun mielestäni tähän liittyy paljonkin vaikeuksia. Ensinnäkin, mikä, mitä tulee rikoksen suhteellisuuteen jäsenvaltiossa ja DNAn pyytämiseen, mutta myöskin mitä tulee rangaistuksiin tutkittavan rikoksen kohdalla. Ja valiokunnassa hetki sitten puhuttiin SWIFT-sopimuksesta ja siitä kävi ilmi, että on täysin välttämätöntä, että kansalaiset, kansalaiset vakuutetaan siitä, että heillä on jonkinlainen muutoksen hakukeino. Kuka valvontaa harjoittaa ja miten väärinkäytöksiltä vältytään ja minkälaisia korjauskeinoja juridisesti ja hallinnollisesti on, jos tarve tällaiseen tulee. Sitten herra de Jonga. Voorzitter, ik wil allereerst het uh, Mensenrechtenagentschap natuurlijk bedanken voor het rapport. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää virastoa tästä lausunnosta. Uskon, että tässä tapauksessa on todella otettu suuri askel eteenpäin keskinäisen tunnustamisen osalta. vastavuoroisen tunnustamisen alsaalta. Ja tämä on vain myönteistä. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Jos menemme, että on olemassa ihmisoikeuksia koskevia ongelmia, ja jos toteamme, että tällä voisi olla todella kielteisiä ja epätoivottavia seurauksia, niin mitä konkreettisesti teemme? Uskon, että se mitä tähän asti on tehty, ei ehkä vie niihin tuloksiin, johon pyritään. Todellisuudessa voi olla niin, että emme välttämättä pääse haluttuihin tuloksiin, ja haluttu tuloshan on ihmisoikeuksien tällainen suojeluminen. Haluaisin yksinkertaisesti kysyä, ovatko kaikki kriteerit jo saatu kasaan, meidän on toimittava. Täällä on jo sopimuksia tehty esimerkiksi koskien täytäntöpätevää menettelyä ja sen laatua. Sekin on taattava sataprosenttisesti. Haluaisin korostaa ähm, voimakkaasti menettelyn laatua. Sitten on toinen asia, josta haluaisin puhua. Vaikuttaa siltä, että ähm, järjestelmässä on jotakin epätasapainoisia seikkoja. Aloitetaan, aloitetaan vaikka, että te päätätte tutkinnan aloittamisesta epäilyn osalta. Jos haluatte konkreettisesti toimia, teidän on otettava yhteyttä maahan, jossa rikos on todettu. Pohdin nyt tämä menettely, joka tällä hetkellä on olemassa, onko se käytännössä sovellettavissa ja onko se sellainen, että kaikkia osapuolia voidaan suojella? Lopuksi viimeinen asia. Tämä pöydällä olevan ehdotuksen tarkoituksena on saada riittävästi tietoa tutkintaa varten. Minusta vaikuttaa siltä, että ehdotuksessa ei riittävästi selvitetä puolustusoikeuksia tässä asiassa. Se, mitä yhdelle osapuolelle annetaan, ne oikeudet, jotka yhdelle myönnetään, on myönnettävä myös toisille. Myös puolustusta koskevat oikeudet on selvästi mm, tuotava Minun ryhmäni on aika kritiikkinen, kriittinen tiettyjen ehdotuksen osien osalta ja se pyytää lisätietoja. Papa Nikolau, ensinnäkin olen sitä mieltä muiden kanssa, että perusoikeuksia täytyy niistä täytyy pitää kiinni ja esittelijä varmaan pitää tästä huolta. Voisin antaa esimerkki, mitä tulee johdantosan kappaleeseen. Jo muutaman vuoden ajan Eurooppalaisella tasolla on puhuttu skandaalista Siemens-nimiseen yritykseen liittyen. Minun maassani ja muissakin jäsenmaissa Siemensia on syytetty siitä, että siellä on ollut korruptiota. Siemens on lahjonut poliitikkoja saadakseen yhteistyösopimuksia aikaiseksi jäsenvaltioiden kanssa. Ja saadakseen itselleen tiettyjä etuja. No nyt vuosia on kulunut, mitään spesifisiä vastauksia ei tuloksista ole, ei ole tietoa siitä, mitä tietoa on saatu ja mitä tietoa on vaihdettu jäsenvaltioiden välillä. Kreikan viranomaiset ovat tutkineet tätä, mutta esimerkiksi Saksan viranomaiset myöskin ja muiden jäsenvaltioiden viranomaiset ovat kuitenkin tutkineet tätä asiaa. Jos me onnistumme kehittelemään tämän direktiivin, asetuksen tai mikä sen muutosten tulee sopivat tähän tilanteeseen olemaankaan, niin luotan tässä suhteessa herra Meloon. Hän on hyvin kokenut näissä asioissa omassa maassaan. Niin Jos me tässä onnistumme, niin se tulee olemaan hyvin huomattavaa ja tärkeää eurooppalaisella tasolla myöskin oikeudenkäytön tasolla saataisiin vastauksia Euroopan kansalaisille. Crocetta. Sitten edustaja Crocetta. Eh, anch'io voglio ringraziare... Minäkin haluaisin kiittää tästä lausunnosta. Sen avulla varmasti saamme syvällisemmän kuvan tilanteesta aikaisempaan verrattuna. Minäkin kuulun niihin, jotka ovat sitä mieltä, että, että eurooppalaisen tutkintamääräyksen avulla voitaisiin lisätä yhteistyötä rikollisuuden torjunnassa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tähän on mentävää niin, että toimimme selkeissä puitteissa. Mekanismi, jota nyt ehdotetaan, se ihmisoikeuksien osalta on kyseenalainen siltä osin, kun ajatellaan jäsenvaltioiden peruslakia, jossa esimerkiksi ei mahdollisteta sitä, että tutkinta tehtäisiin ilman tuomarin lupaa. Esimerkiksi Italian oikeusjärjestyksessä on mahdotonta, että esimerkiksi poliisi harjoittaisi puhelinkuuntelua ilman yleisen syyttäjän lupaa. Tämä on aivan mahdotonta, mutta monissa muissa maissa poliisi voi tehdä tällaista tutkintaa ilman tuomarin lupaa. Jos nyt Italian kansalaisilta äh, poistetaan tuomarin suoja, niin se äh, rikkoo heidän äh, perusoikeuksiaan. Kuitenkin pidämme perusoikeuksia yleisinä abstrakteina käsitteinä perusoikeudellisista oikeuksista johtuvat perusoikeudet. Tämän kaltainen tilanne on monissa jäsenvaltioiden perustuslaissa. Uskon, että tapa, jolla nykyinen eurooppalainen tutkintamääräys on laadittu, Minusta tämä on laadittu hyvin kiirehtien, vähän liian pikaisesti. Ja siinä on jonkinlaista epätodellista solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä. Eurooppalainen tutkintamääräys tällaisena saattaisi toimia ainoastaan tiettyissä puitteissa, jossa on vahvistettu tietyt rikokset ja menettelyt ja tutkintavälineet. Ja, ja sitten käytettäisiin tällaista automaattista tutkintamääräystä. Tämä kuitenkin soveltuu kaiken tyyppisiin rikoksiin ja menettelyihin ja välineisiin. Tässä ei ollenkaan ole suunnitteilla minkään tyyppistä luvan pyytämistä panevalta valtiolta jossakin, täy, jossakin jäsen joidenkin täsi, täys, jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksessä tämä olisi jopa laitonta, että, että tilanne, jossa, jossa lähetetään määräyksiä, jotka pitäisi vahvistaa. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän pitäisi varmistua siitä, että kunnioitetaan kansalaisten oikeuksia ja että oikeusjärjestys toimii tehokkaasti. Täällä on ainakin pari-kolme kohtaa, jotka ovat meille, minulle tärkeitä. Määräyksen on tultava tuomarilta. Ei se voi tulla keneltä tahansa. Täytäntöpano ei voi olla automaattista, vaan se on tultava, sen on, se on validoitava täytäntöpanovaltion tuomarin taholta. Ja täytäntöpanovaltion tuomarin toiminta tarvitaan jatkossakin. On saatava aikaan vastavuoroisuutta näissä rikoksissa, jos haluamme tutkia, jos esimerkiksi tutkintapyyntö tulee yhdestä maasta, mutta, mutta täytäntöpanovaltiossa ei kuitenkaan kuitenkaan tällaista rikosta edes ole olemassa, niin kuinka sitten tutkitaan kansalaista toisessa maassa, jossa hän ei ole kuitenkaan kansallisen lainsäädännön mukaan tehnyt mitään rikosta. Tässä on useita näkökohtia, jotka koskevat eh, kansalaisten eh, suojaa oman lainsäädäntönsä taholta. Ja tämä koskee myös näitä tuomareita, jotka saattavat joutua rikkomaan näitä oikeuksia. Mr. Foss. Kiitos ja sitten viimeisenä herra Foss, ennen kuin annamme puheenvuoron takaisin virastolle ja esittelijälle. Kiitos. Kiitos. Tässä onkin jo paljon sanottu siitä, mitä minäkin haluaisin sanoa, joten minä teen tässä vain pari, mu- pari pientä huomautusta. Eurooppalainen tutkintamääräys äm, on prosessiltaan ehkä järkevämpi, jos on yhteisiä standardeja rikosoikeudessa. Ja tämähän koskee myös esityslistan kohtaa kahdeksan. Sielläkin mennään tähän suuntaan. Olisi ehkä ollut parempi, jos tämä olisi käsitelty vasta tämän esityslistan kohdan jälkeen. No mutta haluaisin vielä yhden seikan huomauttaa, nimittäin tietosuoja ennen kaikkea, koska perusoikeusvirasto tässä kritisoi sitä. Tässä vuoden 2008 määräystä ei otettu mukaan. Haluaisin, että tässä hoidetaan, varmistetaan oikeusvarmuus, jotta siis me voimme viitata tässä perusoikeusvirastoon ja myös Euroopan tietosuojavaltuutettuun. Kiitos. Herra Grimheden on tässä kirjannut asioita paperille, eli on aivan oikeudenmukaista, että annamme hänelle mahdollisuuden kommentoida täällä esitettyjä asioita ennen kuin sitten annamme loppupuheenvuoron herra Melolle. Ehkä puheenjohtajamaa, neuvosto haluaisi myöskin tulla mukaan keskusteluun. Eli ensin viraston puheenvuoro. Ensin virasto. Kiitos, niin todellakin tässä tein muistiinpanoja suurimmaksi osaksi ihan omasta mielenkiinnostani. Ne olivat kovin kiehtovia. Yksi kommentti, joka tässä muotoiltiin kysymyksen muodossa ja siihen haluaisin vastata. Tässä viitattiin, herra de Jong viittasi siihen, että tarvittaisiin jonkinlaista kieltäytymisoikeutta ja viitaten siihen, mihin, mistä myöskin Ludfordkin puhui, niin meidän mielipiteemme on se, että täytyisi olla hyvin perusteltuja syitä samantyyppisiä järjestelmiä, joita on esimerkiksi turvapaikkajärjestelmissä. Ja sitten tietenkin täytyisi olla aikarajoja ja jonkinlainen todistustaakkakin, jonkinlaisia takeita siitä, että sitä ei sitten väärinkäytetä. Ja myöskin sen täytyisi proseduraalisesti olla nopea menettely, jotta perusoikeuksia ei sitten poljettaisi sen takia, että tämä prosessi on liian pitkä. Kiitos. Thank you. No. Kiitos. Jos neuvosto haluaa sanoa jotakin, niin olkapa hyvä. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Neuvoston puolesta voin vain sanoa, että tämä jäsenvaltioiden aloite, siitä on aktiivisesti keskusteltu neuvosto, neuvostossa, siitä keskustellaan juuri tälläkin hetkellä. Olen hyvin kiitollinen perusoikeusvirastolle heidän lausunnostaan asiat ovat edenneet jossain määrin neuvostossa, eli me puhumme nyt hylkäysperusteista, mukaan lukien niistä, jotka täällä on tänä iltapäivänä mainittu. Esimerkiksi hylkäysperuste, joka perustuu siihen uhkaan, että yksilön perusoikeuksia saatettaisiin riko, rikkoa. Eli me palaamme kyllä keskusteluun sitten, kun neuvostossa on saatu selkeä kanta aikaiseksi. Ja tietysti kaikki ehdotukset ovat avu, avuksi luonnostelussa. Jotkin näistä säännöksistä ne saadaan poliittisesti ehkä päätökseen Unkarin puheenjohtajakaudella, mutta meillä ei tule olemaan lopullista tekstiä heinäkuuhun mennessä. Tämä on pitkäaikainen hanke ja siihen menee ainakin yksi puheenjohtajakausi vielä. Kiitos ja jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, No sitten annamme puheenvuoron herra Melolle yhteenvetoa varten. E Hyvä puheenjohtaja. Kaikista niistä syistä, jotka täällä on tuotu esille, on sanottava, että uskon, että tämä on mietintö, joka voidaan panna vesihautaiseen, koska sen on antava vähän, annettava vähän kypsyä. Kuulin täällä herra Papanikola on puheenvuoron ja periaatteessa olen yhtä mieltä niistä huolista, joita tämä asia herättää. On aivan selvää, että 27 jäsenvaltion Euroopassa meidän on nopeutettava menettelyjä, jotta tutkinta voi olla tehokasta. Yhä useammin tutkinnat ovat rajat ylittäviä. On hyvin tavallista, että, että tehdään rikoksia, joissa tuomioita tulee useista maasta. Ja tässä tapauksessa meidän olisi nopeutettava menettelyjä niin tutkintaa ja todisteiden keräämistä. Tämä on aivan selvää, mutta toisaalta on kuitenkin myös niin, että meidän on kunnioitettava jäsenvaltioiden suverenisuutta, itsemääräämisoikeutta ja, to- ja jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Ja näin ollen vastavuoroinen tunnustaminen ei ole helppo periaatteessa soveltaa on joitakin todistet ja todisteiden keräämismenettelyjä, jotka hyväksytään yhdessä maassa, mutta toisessa ei. On myös erilaisia valtion puuttumistapoja valtiosta riippuen. Joissakin valtioissa ne ovat yhden tasoisia, toisessa toisen tasoisia. Esimerkiksi todisteiden kerääminen DNA pohjalta tässä tilanne ei ole sama Kreikassa kuin Portugalissa tai Saksassa. Näin ollen on erityisen, tämän direktiivin erityisen hankala. Se on oikeastaan niin hankala ja niin vaikea, että suoraan sanottuna toivon, että, että vieraamme pitää anteeksi, mutta on sanottava, että tämä teidän lausuton on riittävän hämärä, eh, niin että siinä ei anneta mitään selkeää kantaa. Esimerkiksi täällä sanotaan, että, on, että mikäli on peruste, kieltään perusoikeuksien noudattaminen on tunnustettu, että nämä kannat on sel, selvästi ja on selkeästi sanottava, että on suojeltava perusoikeuksia taaten tietty näkökohdat. No joo, kyllä tämä tietenkin on tärkeää, mutta millä tavalla? Ongelmat ovat selkeitä. Siksi haluan korostaa, että tässä on periaatekysymys. Euroopalla on keskeinen rooli tässä asiassa tietenkin. Mutta meidän on otettava huomioon erilaiset teon oikeusjärjestelmät rikosasioissa. Ensin olisi harmonisoitava oikeusjärjestelmät, jotta voisimme soveltaa jotakin tämän tapaista. Esimerkiksi portugalilainen tuomari, joka, jonka yhtäkkiä on, äh, on, on annettava tuomme Maltalla tai tuotava jotain todisteita, koska niitä pidetään legitiimeitä riippumatta vastavuoroisesta tunnustamisesta Maltalla tai Kreikassa, voitaisiin sanoa, että tämän tyyppiset vaatimukset ovat korkeampia kuin mihin käytännössä näissä maissa on totuttu. No, en puhu tästä sen enempää. Tämä on erittäin monimutkainen asia. Ja varmastikin usein, usein tulen keskustelemaan varjoesittelijöiden kanssa. Toivon, että ne jätetään aiheessa niin, että voimme sitten esitellä tämän mietinnön Euroopan parlamentissa. Tehtävä ei ole mitenkään helppo, mutta sitäkin kiinnostavampi. Kiitoksia puheenjohtaja. Now we thank Mr. Kiitos herra Mello. Ja nyt kiitämme herra Grimhedeniä. Ja odotamme innolla yhteistyötä perusoikeusviraston kanssa. Siirrymme seuraavaan kohtaan. Kiitos ja nähdään ensi kerralla. Kohta seitsemän. matkustusasiakirjoista, joilla annetaan lupa ulkorajojen ylittämiseen ja joihin voidaan liittää viisumi ja laaditaan jonkinlainen menetelmä luettelon vahvistamista varten. Tanja Fajon on esittelijänä tässä asiassa. Tarkoituksena on luoda mekanismi, jolla valmistetaan se, että nämä asiakirjat kolmansista maista, niitä päivitetään jatkuvasti. Ja tänä päivänä Tanja Fajon esittelee meille tämän mietintöluonnoksensa, eli annamme puheenvuoron välittömästi hänelle ja sitten annamme puheenvuoron myöskin muille valiokunnan läsnä oleville jäsenille. Ensimmäisenä siis Roa Fajon. Um, Kiitos puheenjohtaja. Vain jotta voisin ilmoittaa kollegoille, niin haluaisin vain todeta, että puhun slovenian kieltä. Niin, eli Hyvää iltaa taas jälleen. Olen hyvin tyytyväinen, että meidän valiokuntamme on ottanut askeleen eteenpäin tässä prosessissa ja nyt me voimme jo keskustella tästä mietintöluonnoksesta, jonka olen valmistellut. Olen jo tavannut varjoesittelijät sekä neuvoston ja komission edustajat ja haluaisin kiittää kaikkia loistavasta yhteistyöstä. Tämä on melko tekninen mietintö, mutta sillä on poliittista painoa ja haluaisin, että haluaisin kiittää teitä jo nyt siitä, että sanotte mielipiteen tästä. Minun äm, luonnokseni ei, ei sisällä monia tarkistuksia komission ehdotukseen. Komission ehdotuksessa ehdotetaan mekanismia, joka sisältäisi luettelon matkustusasiakirjoista, joiden avulla henkilöt voivat ylittää EUn ulkorajat. Tähän mennessä tällainen luettelo on ollut olemassa, mutta epävirallisesti vain. Jäsenvaltiot eivät olleet velvollisia ilmoittamaan muutoksia siinä, miten tunnustetaan tai jätetään tunnustamatta uudet matkustusasiakirjat. Nyt kun Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen, siis siis siinä tapauksessa, että EU-parlamentti hyväksyy sen, silloin tämä asia muuttuu. Olennaista tässä on nyt se, että luettelo tulee olemaan oikeudellisesti sitova ja se sen saa käyttöönsä myös internetissä. Tämä on toinen asia, joka on tärkeä meille. Komissio tiedottaa meille muutoksista, joita on ehdotettu, ja tämä antaa meille mahdollisuuden reagoida muutoksiin. Minun luonnoksessani on keskeinen elementti, jota haluaisin korostaa. Komission ehdotus, jonka mukaan jäsenvaltiot ovat velvollisia ilmoittamaan siitä, mitä matkustusasiakirjoja ne tunnustavat tai eivät tunnusta, mutta komissio ei selvennä, mitä tapahtuu, jos jäsenvaltio ei ilmoita tästä tietyssä määräajassa. Ehdotukseni on että se, että jos jäsenvaltio ei ilmoita tästä kannastaan tiettyyn matkustusasiakirjan tietyssä ajassa, silloin automaattisesti tämä tarkoittaisi, että jäsenvaltio hyväksyy tämän matkustusasiakirjan. Näin jäsenvaltioiden pitää sel- selkeästi ilmoittaa kantansa tarpeeksi ajoissa, siihen niitä siis motivoidaan. Ja näin menneisyydessä meillä on ollut epämiellyttäviä tilanteita, tilanteita, jotka ovat johtuneet siitä, että tällaista mekanismia matkustusasiakirjojen kirjojen luettelun päivittämisen ei ole ollut. Ja jäsenvaltiot ovat kieltäytyneet päästämästä kolmannen maan kansalaisia alueelleen, sillä jäsenvaltiot eivät tienneet, tunteneet näitä matkustusasiakirjoja. Ja jotkut valtiot taas poliittisista syistä eivät tiettyjen maiden matkustusasiakirjoja hyväksyneet tiettyjen valtioiden puolesta, esimerkiksi Kosovon henkilöiden asiakirjoja. Tämä säilyttäisi silti valtioiden suvereniteetin tässä pitäisi saada aikaiseksi mekanismi, joka, jonka avulla jäsenvaltiot voivat kertoa muutoksesta. Mielestäni on hyvä, että jäsenvaltiolla on mahdollisuus jakaa tietoja näiden, äm, näistä asiakirjoista, jotka ne tunnustavat tai eivät tunnusta. Tämä koskee myös Euroopan komission ehdotusta komiteasta, joka auttaa komissiota. Tämä komitea toimii foorumina tietojen vaihdolle, jotta voidaan välttää epämiellyttäviä tilanteita ulkorajoilla. Haluaisin pyytää komissiota mahdollisimman pian tekemään sähköisen tietokannan, jonka avulla voisimme visuaalisesti vertailla matkustusasiakirjoja. Tämä olisi lisäväline rajavalvojille, ja tällaista tällä hetkellä ei ole vielä olemassa nä- on hyvin paksuja paperipinkkoja olemassa, mutta rajavalvojilla ei ole esimerkiksi valokuvia asiakirjoista, jotta, joita he voisivat käyttää netissä. Olen puhunut komission kanssa ja tällainen sähköinen tietokanta on kyllä pitkäaikainen tavoite, joten sitä, sen toteuttamista ehkä pitää vielä odottaa jonkin aikaa. Haluaisin lisäksi pyytää teitä antamaan maanantaihin mennessä tarkistuksenne siis maanantaina kello viiteen mennessä ja varmasti voimme huhtikuun alussa äänestää asiasta valiokunnassa. Tämän kokouksen, siis varjoesittelijöiden kanssa pitämäni kokouksen jälkeen en odota mitään ongelmia ja olen tyytyväinen komission ehdotukseen. Kiitos. Thank you, Mrs. Fajon. Kiitos, Rova Fajon. Ja nyt sitten jäsenet, joita asia kiinnostaa. Ensinnäkin Nedelcheva. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää ja onnitella esittelijä hänen tekemästään työstä ja kiittää myös tästä hyvin perusteellisesta esityksestä. Eilen kaikki varjoesittelijät tapasimme toisimme ja tämä oli aika tuottava kokous, täytyy sanoa. Meillä ei ole yleisesti ottaen suuria erimielisyyksiä. Eilisessä kokouksessa saimme lisätäsmennyksiä ja pystyimme korostamaan niitä kantoja, joita haluamme puolustaa täällä Euroopan parlamentissa. Omalta osaltani minulla oli kaksi kysymystä ja sain niihin vastauksen eilen tapaamisessamme, joka oli siis todella oikein hedelmällinen. Ensimmäinen huoleni koski sitä, mikä tulee olemaan Euroopan parlamentin rooli tässä menettelyssä, mutta Rava Fajon sanoi tekevänsä teknisiä tarkistuksia koskien uusia komitologiasääntöjä, joten me mm, parametrit tulee näitä seuraamaan. Näin meidän vakuutettu. Sitten toinen kysymys koski sitä, että tehostettaisiin matkustusasiakirjojen tarkastusta ulkorajayksikössä ja, ja konsulihenkilökunnan taholta. Haluaisin, pohdin sitä, millaisia mahdollisuuksia Euroopan komissiolla on niin että jäsenvaltiot voisivat saada äh, sähköisen tietokannan, jossa mainittaisiin kaikki jäsenvaltioiden hyväksymät äh, matkustusasiakirjat sähköisesti. Se on varmasti mahdollista. Olemme äh, iloisia siitä, että tällaiseen myös pyritään. Sitten ne, millaisia määräaikoja annetaan jäsenvaltioille koskien ähm, sitä, että matkustusasiakirjoja ei, tunnusta, ei, tunnusta, ei tunnustettaisi ja määräajan kuluttua ne voitaisiin tunnustaa. Haluaisin tässäkin tukea esittelijää kiittää häntä yhteistyötä ja hänen työstään. Kiitoksia. No. Kiitos. Ja nyt sitten herra Tavares. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou ser eh, muito... Suuret kiitokset puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää Rova Fajonia yhteistyöstä Hän on ollut hyvin avoin tietojen välittämisessä ja hän on ollut taitava sovittelemaan kantoja. Siitä, mitä täällä on sanottu, haluaisin korostaa kolmea ajatusta. Ensinnäkin ajatus näistä matkustusasiakirjojen malleista sähköisessä tietokannossa. Se olisi erittäin hyödyllinen virkamiehille, joiden on tehtävä tuolla työtä rajoilla ja käsiteltävä kolmasista maista tulevien henkilöiden eh, rajan ylitystä. Tämä olisi hyödyllinen myös Euroopan unionin sisäpuolella. Henkilökohtaisesti olen saanut paljon valituksia oman maani kansalaisilta, kun muutimme joitakin kohtia henkilöllisyystodistuksista, joita käytämme portugaliksi. Sitten muutimme asiakirjaa ja jotkut jossakin jäsenvaltioissa asiakirja ei enää kelpaakaan Schengenin sisä- ja ulkopuolella. Tämä on siis hyvä ajatus unionin ulkorajoja varten, mutta se olisi myös hyödyllistä laajentaa jäsenvaltioiden sisällä niin, että, että taattaisiin, että kansalaisilla on voimassa olevat asiakirjat matkustaessaan. Toisekseen tuomme ilman vastalauseita ajatusta, jonka mukaan yhden kuukauden määräaika on riittävä sille, että jäsenvaltiot hyväksyvät tai kieltävät viisumin myöntämisen. Tältä puolelta viisumi voidaan validoida, mikäli vastaus on myöntävä. Määräaika tuntuu meistä täysin hyväksyttävältä kolmanneksen. Kun jäsenvaltio kieltäytyy, olisi hyvä, että se perusteltaisiin yksityiskohtaisesti. Meistä nämä kolme ajatusta ovat keskeisiä. Ne näkyvät jo esittelijän mietinnössä, joten tuemme häntä. Kiitoksia. Thank you. Mrs. Kiitos. Sitten Rova Stanoka. Yes, uh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen kollegojen kanssa samaa mieltä siinä, kun täytyy onnitella Roa Fajonia. Meillä oli varjoesittelyinen kokous ja me taas saimme tarkistettua montakin asiaa. Ja en odota mitään ongelmia. Tarkistusten tarkoittaa niiden tarkistusten suhteen, joita me jätämme käsiteltäväksi. Asiakirja. Siinä sanotaan, että jälleen kerran ne henkilöt, jotka edustavat yli 15 prosenttia minun maani Latvian kansasta, niin heidät on jälleen kerran unohdettu tässä neuvoston asiakirjassa. Valitettavasti minun jäsenvaltioni viranomaiset eivät myöskään tässä onnistuneet. Kyseessä on eri erittäin eh, hyvin erityinen status, josta päätöksen on tehnyt Latvian perustuslaki oikeus. Siis he eivät ole Latvian kansalaisia, mutta he eivät myöskään ole eh, valtiottomia henkilöitä. Heillä on eh, kansalaisuus entisen Neuvostoliiton kansalaisina. Ja toivon mukaan se tarkistus, jossa mainitaan tämä erityiskategoria, joka sopii hyvin yhteen sen kanssa, joka otettiin myöskin huomioon huomioon viisumilainsäädännössä, toisin sanoen henkilöt, joilla on Euroopan jäsenvaltion asiakirja ja jotka eivät kuitenkaan ole minkään valtion kansalaisia. Siis tästä kategoriasta on kysymys. Toivon, että tätä kansanryhmää ei unohdeta haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kun puhetta johtaa puheenjohtaja Lopes Akilarin, haluaisin muistuttaa häntä siitä, että meidän tarkoituksena oli järjestää kuuleminen näiden ihmisten, erityistatuksen omaavien ihmisten asemasta Euroopan unionissa. Yes, thank you. Niin, kiitoksia rouva Stanoka. Ja nyt jos kukaan muu jäsen ei halua puheenvuoroa, niin ehkäpä kuuntelemme komissiota tai puheenjohtajamaan edustajaa ilmeisesti komissiota edustaa Jan de Koister. Haluatteko puheenvuoron? Komissiosta siis, olkaa hyvä. Um, yes, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua aivan lyhyesti komission puolesta. Haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä, joka on valmisteltu tämän, päivästä keskustelua varten. Meidän mielestämme tarkistukset, jotka esittelijä on ehdottanut, ovat hyväksyttäviä komissiolle, etenkin ensimmäinen tarkistus, jolla täytetään tällainen oikeudellinen aukko nykyisessä järjestelmässä, eli määritellään se, mitä tapahtuu, jos jäsenvaltio ei tee päätöstä siitä, tunnustetaanko vai tunnustaako joku matkustusasiakirja vai ei. Joten kiitän siis tästä paljon. Tämä tekee myös komission kannan vahvemmaksi neuvostossa, sillä tietyt jäsenvaltiot ehkä hangoittelevat tällaista ratkaisua vastaan. Mitä sitten tulee valtiottomien henkilöiden statukseen, jotka elävät Latviassa? Siinä voin vahvistaa, että komission alkuperäisen aikomuksen mukaan, eli sen aikomuksen mukaan, että kaikki matkustusasiakirjat kolmansien maiden kansalaisten suhteen, eli ei kaikki, siis kaikki ei-EU-kansalaiset katetaan. Eli Eli siis äm, tämä, tässä ei olisi kyse valtiottomista henkilöistä vuoden 1954 yleissopimuksen mukaisesti. Tämän, tämän kanssa komissiolla ei ole sinänsä mitään ongelmia. Viimeinen kommentti vielä tästä sähköisestä äh, tietokannasta ja näistä malleista. Kuten jo mainitsimme komission ehdotuksessa emme vastusta sitä, että luotaisiin tällainen sähköinen tietokanta kaikista matkustusasiakirjoista, mutta on nyt hyvin kiireellistä korjata nykyistä puutteellista järjestelmää ja siksi tämä tietokanta olisi tällainen tulevaisuuden näke, näkymä. Toivottavasti ei pitkän aikavälin näkymä, mutta siihen ei kuitenkaan nyt päästä heti lähitulevaisuudessa, sillä se saattaisi myöhä, myöhäistää tämän välineen käyttöönottoa, sillä se pitäisi saada nopeasti otettua käyttöön, jotta nämä nykyiset ongelmat voidaan ratkaista. Tämä olisi ehkä johdantoosan kappale, jossa mainitaan tällainen väline, tällainen tietokanta. Se olisi ehkä tapa saada tämä idea mukaan ehdotukseen. Olemme siis avoimia miettimään tällaista tietokantaa, mutta olisi vaikea hyväksyä sitä edellytyksenä tämän välineen täytäntöönpanossa. Thank you. And from... Kiitos. Ja sitten neuvostosta herra Sörgi. Haluaisin myöskin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szeretném kiegészíteni. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti. Haluaisin vain täydentää sitä, mitä täällä jo komissio on sanonut. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta. Minun on sanottava, että tämä mietintö luonnos sisältää kaikki ne elementit, joita käsittelimme neuvoston viisumityöryhmässä – Huomenna ryhmä teillä taas kokoontuu ja neljättä kertaa käsittelee pöydällä olevaa luonnosta. Esittelijä tekee täällä ehdotuksia, jotka suurelta osin ovat samankaltaisia sisällöltään kuin jäsenvaltioiden e- ehdottomat ehdotukset ja käytännössä voimme tukea kaikkia ehdotuksia neuvostossa. Mitä tulee artiklan 4 ja sitä koskevaan ehdotukseen, eli jos jäsenvaltio ei ilmoita, niin tämä hyväksyttäisiin. Tällainen ehdotus ei ole saanut hyväksyntää jäsenvaltioilta. Puheenjohtajavaltio on tehnyt vastaavanlaisen ehdotuksen ja toivomme, että pääsemme konsensukseen neuvostossa. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. That... Kiitos. Ja jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin silloin annamme puheenvuoron Tanja Fajonille loppusanoja varten. Ähm, ähm, Kiitos. Haluaisin kiittää kollegoja kaikesta heidän tarjoamastaan tiedosta ja myöskin haluaisin kiittää komission ja neuvoston edustajia. Haluaisin myöskin kiittää varjoesittelijöitä. Niin, yhteinen kanta näyttäisi olevan se, että tällaista mekanismia tarvitaan Euroopan unionissa. Ja todellakin toivon, että myöskin neuvostossa meidän aloitteemme menee läpi. Toisin sanoen, jos kuukauden kuluttua jäsenvaltio ei ole ilmoittanut kantaansa, niin silloin katsotaan pyyntö automaattisesti hyväksytyksi. Ja toivon mukaan tämä aloite hyväksytään myöskin neuvostossa. Haluaisin painottaa tätä asiaa. Meillä on kaikkien poliittisten ryhmien tuki tälle asialle. Haluaisin myöskin ehdottaa komissiolle sitä, että se todellakin miettisi, sitä mahdollisuutta, että luotaisiin jonkinlainen sähköinen tietokanta, jossa olisi näytteitä, valokuvia. Tämä olisi erittäin hyödyllinen. Kollega Tavares mainitsi myös väärennettyjä asiakirjoja ja passeja. Tällaisista oli luettelo aikaisemmin, mutta nyt se on jätetty komission ehdotuksen ulkopuolelle. Minun tietojeni mukaan Tämä tehtiin sen takia, että tällainen lista, sillä ei ollut minkäänlaista lisäarvoa. Me voisimme miettiä sitä, tulisiko tällainen lista säilyttää tulevaisuudessa, jotta myöskin tulevaisuudessa rajavartiostolla olisi jonkinlainen luettelo väärännetyistä passeista, joiden avulla heidän olisi sitten helpompi tunnistaa tällaiset väärännetyt asiakirjat. Tätä ei kuitenkaan luonnoksessa mainita, mutta aikaisemmin tällainen on ollut olemassa. Sitten mitä tulee komitologiaan, kuten eilenkin sanoin, olen valmistelemassa tarvittavia menettelyihin liittyviä tarkistuksia ja komitologiaan liittyviä tarkistuksia. Lissabonin sopimuksen mukaisesti en halua joutua minkäänlaisiin epämiellyttäviin tilanteisiin ja seitsemän tarkistusta tullaan valmistelemaan ja parlamentilla tulee olemaan mahdollisuus reagoida näihin muutoksiin myöhemminkin jo sitten, kun komissio on lähettänyt meille oman luonnoksensa muutoksesta, joka liittyy matkustusasiakirjojen hyväksymiseen tai hyväksymättä tunnustamiseen tai tunnustamatta jättämiseen. Eli kaikki teidän huolenaiheenne on otettu huomioon ja tarkistuksennekin saavat tukea. Kiitos ja kiitokset myöskin tästä avoimuudesta ottaa huomioon nämä esitetyt kommentit. Ja nyt sitten ilmoitan määräajasta tarkistuksille tässä asiassa. Se on maanantai 21. maaliskuuta kello 17. Asiasta äänestetään 12. huhtikuuta. Sopiiko tämä? Tämän asian suhteen kaikki on kunnossa, joten voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Ennen koordinaattorien kokousta, jonka tulisi alkaa kello 18.30, sanoi puheenjohtaja. Meillä on mielenkiintoinen kohta kahdeksan joka on näkemysten vaihto, ensimmäinen näkemysten vaihto koskien rikoslainsäädännön yhdenmukaistamista Euroopan unionissa. Tehän tiedätte, että rikosoikeusasiat ovat saaneet lisämerkitystä Lissabonin sopimuksen myötä. Ja tästä syystä ähm, valiokuntamme koordinaattorit äh, ovat päättäneet laatia valiokunta-aloitteisen mietinnön rikosoikeudesta. Itse asiassa tämän mietinnön otsikko sitä on muutettu ja nyt siinä puhutaan Euroopan unionin lähestymistavasta rikosoikeuteen. Tänään me käymme ensimmäisen näkemysten vaihdon tässä asiassa ja kuulemme esittelijäämme herra De Jangia, jotta hän voi esitellä meille tämän aiheen. Ja sen jälkeen ehkä kuulemme neuvostoa ja komissiota. Ja myöskin avaamme sitten keskustelun. Herra De Jong, esittelijänä, olkaa hyvä. Mr. Kiitos puheenjohtaja. Olen kiitollinen, että puhuitte tästä otsikosta, sillä kokouksen esityslistalla vielä puhutaan rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja todellakin koordinaattorit ovat päättäneet käyttää otsikkoa EUn lähestymistapa rikoslainsäädäntöön. Ennen, ensiksi tästä menettelystä jain ja annoin sihteeristölle tällaisen työasiakirjan, jonka pohjalta voimme käydä ensimmäisen keskustelun. En nyt itse nähnyt tätä näissä asiakirjoissa. Toivon, että se on jaettu. Mutta joka tapauksessa voin antaa ehkä hieman ö, pienen alustuksen tästä Toiseksi minus, minulle olisi mielenkiintoista tietää, ovatko tämän mietinnön varjoesittelijät kiinnostuneita pitämään kokouksen ennen kuin, annan, ennen kuin laadin mietintöluonnoksen. Silloin voisimme ehkä yksityiskohtaisemmin vaihtaa mielipiteitä ennen kuin siis luonnostelen mie- mietinnön. Sitten sisällöstä. Tämän mietinnön soveltamisala siitä äh, päätettiin koordinaattoreiden kesken, se on materiaalinen rikosoikeus eikä prosessuaalinen rikosoikeus. Eli kun äm, käsittelemme tässä aineellista rikosoikeutta, niin prosessuaalisessa rikosoikeudessa parlamentti on tehnyt jo itse asiassa aikaisemmin mietintöjä, siksi me keskitymme nyt tähän toiseen alaan. Ja toiseksi miksi mietintö materiaalisesta rikosoikeudesta. Pitää tässä tarkastella rikosoikeuden luonnetta, sillä on kaksi aspektia. Rikosoikeus on usein politiikan, politiikan vastaus, kun esiintyy ongelmia. Silloin poliitikot haluavat näyttää, että ovat aktiivisia ja ottavat asiat vakavasti ja käännytään rikosoikeuden puoleen. Sitten kun käsitellään Oikeusjärjestelmä sinänsä, niin rikosoikeutta pidetään usein viimeisenä välineenä. Jos tuodaan tämä EU-tasolle, niin voidaan nähdä, että joskus jäsenvaltioilla on ongelma ja silloin joskus jäsenvaltiot miettivät, että pitäisi olla EU-tason rikosoikeutta. Toinen puoli on se, että rikosoikeudessa käsitellään aina ihmisten ihmisoikeuksia ja siinä käsitellään hyvin herkkäluontoisia asioita, jotka ovat linkitettynä kulttuureihin. Pitää siis löytää tasapaino tarpeelle saada eurooppalaista lainsäädäntöä ja sitten toisaalta sen vaikutusten välille. Jos katsomme lähteitä, joista tällaista tasapainoa voitaisiin hakea, niin tietysti artikla 23 sopimuksen Euroopan unionissa ja, ja neuvosto itse asiassa vuonna 2009 hyväksyi päätöslauselmat rikosoikeuden käsittelystä. Tämä teksti, jonka neuvosto silloin hyväksyi, on hyvin mielenkiintoinen. Prosessuaalisesti se on hyvin monimutkainen. Neuvosto hyväksyi tämän tekstin juuri ennen kuin äm, sopimus tuli voimaan, joten parlamentti ei puhunut tästä Nämä päätelmät ovat siis todellakin monimutkaisia ja niiden on vaikea saada selvää, mikä todellinen tilanne on. Haluaisin ehdottaa, että ne kuitenkin otetaan huomioon. Ja tämä mietintö on sinällään vastaus neuvoston toimiin. Ja neuvoston pitäisi tietysti tässä tiedottaa sekä komissiolle että parlamentille. Sitten mietinnössä voisi olla kolme osaa, eli kansallisen ja EU-lainsäädännön ero. Olen tarkastellut järjestelmää Yhdysvalloissa ja ajattelin ensiksi, että voisimme oppia jotain Yhdysvalloilta siitä, miten liittovaltion laki ja osavaltioiden laki erotetaan, mutta mitä enemmän tutkin asiaa, sitä enemmän tuli siihen johtopäätökseen, että että tämä asia on todella hämmentävä. Tämä ei, USA-malli ei ole hyvä esimerkki, mutta ehkä sitä voi käyttää huonona esimerkkinä. En nyt mene tähän yksityiskohtaisemmin. Ensimmäinen öm, osa sitten perustuisi sopimukseen ja neuvoston päätelmiin, ja näin voisimme käsitellä sitä, tarvitaanko EU-lainsäädäntöä tällä alalla. Toinen osa sitten olisi vielä tärkeämpi, ja siinä käsitellään lainsäädännön laatua. Rikosoikeuden alallahan on useita periaatteita, jotka pohjautuvat ihmisoikeuslainsäädäntöön, mutta tämä pitäisi ottaa huomioon siinä, ollaanko valmiita ottamaan käyttöön rikosoikeudetta ja minkälaisia, minkä luonteisia säännökset ovat. Tällä hetkellä meillä ei ole järjestelmää, joka luo, tuo nämä säännöstä, säännöstä puitteisiin, jota voisi käyttää rikosoikeuden välineinä, voisi olla hyödyllistä parlamentille saada tällaiset periaatteet ja niiden parissa pitää tulla tehdä paljon työtä on sellaisia periaatteita, jotka minun mielestäni todellakin pitäisi ottaa huomioon, kun tarkastelemme rikosoikeutta. Sitten mietinnön kolmas osa oli, käsittelisi institutionaalisuutta, sillä meidän pitää sopia periaatteista, mutta meillä pitää olla myös järjestelmä, jossa kaikki instituutiot voivat noudattaa näitä säännöksiä ja en tiedä, onko komissiolla koordinoitua lähestymistapaa rikosoikeuden alalla. En ainakaan tiedä, että jäsenvaltiot olisivat sopineet minkäänlaisesta järjestelmästä neuvostossa, mutta mekään täällä parlamentissa emme valiokuntana ole, meillä ei ole oikein toimivaltaa antaa rikosoikeuden ehdotuksia, jotka koskevat taloudellisia vaikutuksia esimerkiksi. Mitä tulee lainsäädännön laatuun, niin on hyvin tärkeää, ja tässä ajattelen oikeudellista yksikköä, on, on tärkeää sanoa, että rikosoikeuden koherenssia suojellaan ja analysoitaisiin sitä, miten tämä ehdotus sitten suhtautuu periaatteisiin. Tällä ehdotuksella siis on suuria vaikutuksia siihen, miten toimimme tällä alalla. Ja tietysti olisi mielenkiintoista kuulla myös teidän mielipiteitämme ja yksityiskohtaisiakin kantoja tähän aiheeseen. Kiitos. Thank you, Mr. De Jong. Kiitos, herra De Jong. Ja kuten sanoin, me ehkä voisimme kuulla jäseniä, jotka haluavat puhua, mutta kutsuisin myöskin muiden toimielinten edustajia puhumaan komissiosta tai neuvostosta. Ehkä neuvosto Peter Sonke haluaa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Olen todella iloinen, että tätä keskustelua käydään nyt ja että keskustellaan nyt näistä lainsäädännöllisistä ehdotuksista ja aloitteista neuvostossa ja parlamentissa. Mehän olemme tässä yhteistyömenettelyssä, mitä tulee aineelliseen oikeuteen ja prosessioikeuteen. Tämä on hyvin ajankohtainen aloite laatia mietintö tästä nyt. Ja koettaa saada tähän keskusteluun mukaan myöskin jonkinlaista johdonmukaisuuden hakemista näissä hyväksyttävissä välineissä. Te olette kuulleet puhuttavan näistä komission suuntaviivoista, jotka hyväksyttiin vuonna 2009 ja seitsemän, seitsemän vuotta aikaisemmin vuonna 2002 hyväksyttiin suuntaviivoja ja neuvosto kunnioittaa näitä suuntaviivoja silloin, kun se laatii, tekee viimeistä lopullista versiota näistä neuvoston asiakirjoista, eli ei ainoastaan suhteellisuusperiaatteita, ultamoraseo, sanktioiden laajuus, la fourchette, ne kaikki on yksityiskohtaisesti lueteltu näissä suuntaviivoissa, mutta me kunnioitamme myöskin perusperiaatetta, jonka mukaisesti meidän ei tulisi mennä yhtään sen pidemmälle kuin mitä tilanne vaatii. Euroopan unionin taholta, jotta säännellään tiettyä aihetta. Toisin sanoen me haluamme jättää jäsenvaltioille riittävän liikkumavaran hoitaa näitä asioita, siis kunnioitamme toissijaisuusperiaatetta. Eli tässä on tasapaino, joka on aina löydettävä joka ikisen lainsäädäntöehdotuksen kohdalla. Eli nämä suuntaviivat ovat, toimivat inspiraation, jatkuvana inspiraation lähteenä neuvostolle, kun se lakeja säätää, mutta selvästikin ne, niitä ei tulisi soveltaa yksinomaan neuvostoon, vaan olisi tärkeää, että meillä olisi jonkinlainen jaettu periaate, periaatteisto. Ja olen iloinen, että komissio ja parlamentti ovat valmiita keskustelemaan näistä asioista. Tällainen ajatus on aikaisemminkin otettu esille. Ehkä muistatte, että jopa Tukholman ohjelman yhteydessä siellä mainittiin yhdellä lauseella se, että tulisi toimielinten välillä keskustella näistä asioista. Eli olemme tästä ehdotuksesta iloisia ja toivomme ja odotamme, että komissio sitten tekee tämän vuoden puolella ehdotuksia ja niiden pohjalta voimme viedä asian käsittelyä eteenpäin. Mutta tässä välillä me todellakin laadimme rikoslakia joka päivä eri ehdotusten kautta liittyen kyberrikollisuuteen, esimerkiksi ihmiskauppaan liittyen, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyen. Näistä periaatteista keskustellaan trilogikeskusteluissa. Ja hyvin pitkälti näitä suuntaviivoja noudatetaan. Näitä suuntaviivoja, jotka neuvosto on antanut vuonna 2002. Kiitos. Niin, siis jos jäsenet, ah, on jäsen, jäsen herra ja Rova Ludford myöskin. Ja myöskin herra Vos, no niin, olihan niitä enemmän kuin yksi jakolinja ensin. Niin puheenjohtaja aivan lyhyesti olen kuunnellut näitä puheenvuoroja ja ei ole epäilystäkään siitä, että olisin varmasti muuttanut myös tämän asian otsikon koskien Euroopan unionin rikoslainsäädännön yhdenmukaistamista, jos otetaan huomioon kehityskulut, joita on hyväksytty Lissabonin sopimuksen myötä, niin kuin Tukholmankin ohjelmassa on mainittu, jos on jokin oikeuden ala, johon liittyy kansallinen suverenisuus tiukasti, niin se on juuri rikosoikeus. Nyt kuitenkin eurooppalainen äh, rikollisuuden ulottuvuudet, rajat ylittävä rikollisuus, rahanpesu, huumekauppa ja ihmiskauppa – edellyttävät tällaista lähestymistapaa ja neuvoston 2002-2009 maisemien suuntavivojen muuttamista. Uskon sitä mieltä, että lähestymistapaan on otettava mukaan myös johdonmukaisempi arviointi koskien oikeudenalan toimijoiden koulutusta – konkreettisiin toimiin alalla ei päästä, ellei hyviä käytäntöjä ja hyviä käytäntöjä vaihdeta ja, ja syyttäjien ei tuo, tuomareiden koulutuskysymyksiä käsitellä. Siksi tulee seuraamaan tarkkaan sitä dynaamista menettelyä ja prosessia, joka, jota tämä se tulee seuraamaan. On tärkeää, että konkreettisesti mitataan millaisia tuloksia jäsenvaltioiden rikosoikeudesta tulee ja niin, että pyritään mahdollisuuksien mukaan lähentämään näitä. Kuitenkin neuvostolta tarvitaan tahtoa viedä tämä asia eteenpäin. Se on erityisen tärkeä näinä historiallisesti arkaluontoisina aikoina. Now, Kiitos, herra Jakolino. Sitten Ludford. Very much, Kiitos puheenjohtaja. Voitte sanoa vain Sarah. Niin mielestäni tämä on todella hyödyllinen aloite ja tunnustan, että ilman tätä valiokunta-aloitteesta mietintöä en varmaan olisi löytänyt edes näitä neuvoston päätelmiä – malli säännöksistä rikosoikeuden alalla. Luulen kuitenkin, että tässä pitää olla hyvin varovainen, kun laatii lainsäädäntöä aineellisesta oikeudesta ja prosessioikeudesta. Ja siksi herra De Jongin ehdotus tällaisesta tällaista oikeuden, oikeudellisen yksikön neuvonannosta, joka tarkistaisi lainsäädännön laatua, niin joskus olen puhunut tässä valiokunnassa jonkinlaisesta tällaisesta lainsäädännön laatimisavusta, jollaista olen nähnyt muussa kontekstissa, sillä joskus minulla on sellainen tunne, että poliitikot ovat amatöörejä ainakin jotkut kollegat e, ovat täällä ovat asianajajia koulutukselta, mutta kaikki eivät ole lainsäätäjinä. Meille olisi ja meidän maineellemme ja kansala, EUn kansalaisille olisi hyvä, että saisimme laadittua hyvin, hyvin tarkkaa, mahdollisimman tarkkaa lainsäädäntöä. Ja lainsäädäntöä, joka kunnioittaa toisiaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita ja lisäarvoa. Meidän pitää olla vari, varovaisia, kun teemme lainsäädäntöä rikosoikeuden alalla ja siksi olen myös hyvin tyytyväinen viittaukseen, jonka herra Visonka tässä teki, joka tietysti toisessa roolissa tässä määritteli komission toimia tämän, tällä alalla. Nämä, tämä idea, että kolme toimielintä tulisivat tässä yhteen, tekisivät yhteistyötä, niin parlamentti kyllä voisi hyötyä tällaisista mallisäännöksistä, jotka ovat neuvoston päätelmissä. Ja mitä enemmän meillä on tarkat puitteet rikosoikeuden alan lainsäädännön laatimiselle, niin sitä parempaa lainsäädäntöä sitten on. Herra Birsonkalle vielä. Ja te olitte kyllä hyvin avuksi, kun käsittelemme tätä käännös- ja tulkkausdirektiiviä viime vuonna. Haluaisin kiittää häntä hänen työstään ja lähestymistavastaan. Haluaisin kuitenkin tietää, minulla on tässä luonnos neuvoston päätelmistä ja siellä puhuttiin siitä, että komissio aikoo tehdä lausunnon, joka on otettu mukaan pöytäkirjaan. Haluaisin kyllä tarkistaa, mikä tämä lausunto tuona aikana oli. Se olisi mielenkiintoista. Tämä mietintö on varmasti hyvin hyödyllinen ja teen voitavani ja mielelläni teen yhteistyötä herra de Jongin kanssa tämän asian parissa. Olisi hyvä, jos meillä olisi tällaista kurinalaisuutta, jota tarvitsemme rikosoikeuden alalla. Ei voi tehdä minkäänlaista spontaania, spontaaneja päätöksiä, vaan meidän pitää äm, olla tarkkoina ja toivon, että mietintö vie asiaa juuri tähän suuntaan. Bene. Axel Voss. Hyvä sitten Axel Voss. Vielen Dank. Kiitos. Haluaisin ensiksikin kiittää siitä, että herra de Jong on tehnyt intensiivisesti työtä tämän mietinnön eteen. Mielestäni se on hyvä ja mielestäni meidänkin pitäisi, meidän pitäisi olla kunnianhimoisia ja myös ottaa huomioon se, mitä sanottiin, että siis kansallinen rikosoikeus on, on vuosisatoja kasvanut ja jokainen kansallinen rikosoikeus on tietysti, sillä on omat erikoisuutensa ja meidän pitäisi tietysti yrittää ö, kansalliset intressit ottaa huomioon, mutta siitä huolimatta tietysti myös edistyä asiassa. Tässä siis yritetään luontonsa mukaan aivan luonnollisesti imevät ajatuksia muualta, eli muutoksia tulee, eivät järjestelmät äh, elä tyhjössä Sekä oikeustapa, käytäntö ja äh, lait saavat vaikutteita muista, mutta jos äh, tähän pakotetaan, niin se ei olisi kovinkaan toivottavaa eikä tarvittava, tarpeellistakaan. Todennäköisesti se tulisi johtamaan myöskin vastahakoisuuteen tarpeellisten uudistusten suhteen. Bene, grazie. Se la presenza ungherese vuole aggiungere... Kiitoksia. Haluaako Unkarin puheenjohtajavaltio vielä lisätä tähän jotakin? Herra Tsok, olkaa hyvä. Mr. Chairman, just to repeat... Hyvä puheenjohtaja, haluaisin vain toistaa sen, mitä sanoin, eli olen tyytyväinen tähän ensimmäiseen keskusteluun. On oikein hyvä idea, että nämä periaatteet määritellään jonkinlaisessa asiakirjoissa siis sekä neuvoston että parlamentin puolelta ja ehkä myös komission puolelta. Ehkä tämä olisi tämmöinen toimielinten välinen menettely. Ehkä voimme järjestää kokouksen, jossa voimme epämuodollisesti keskustella asiasta. Kiitos. C'è anche un intervento della Commissione on vielä komissiolta puheenvuoropyyntö. Just very briefly. Kiitos hyvin lyhyesti. Voin olla samaa mieltä siitä, mitä tässä on jo sanottu. Komission mielestä tämä on hyvin tärkeä aihe. Tämä juridinen maisema on muuttunut Lissabonin myötä neuvostossa ja parlamentissa on käyty paljonkin keskusteluja näistä eri välineistä ja täten on korkea aika käydä näistä keskusteluja horisontaalisesti ja keskustella niistä välineistä, joilla lakia säädetään tulevaisuudessa. Ja haluaisin vakuuttaa teille, että komissiossa tämä asia liittyen johdonmukaisuuteen, tämä asia otetaan hyvin vakavasti. Meillä on työryhmä, jossa keskustellaan näistä ehdotuksista, joilla saattaisi olla vaikutuksia pääosaston alkuajoista lähtien meillä on yksikkö, joka nimenomaan keskittyy rikosoikeuteen, eli komissio tekee parhaansa. Toimielin tekee parhaansa, jotta johdonmukaisuutta lisättäisiin ja me olemme samaa mieltä siitä, että on tärkeää tehdä yhteistyötä muiden toimielinten kanssa, jotta saadaan aikaan parempaa lakia tulevaisuudessa. Kiitos. Grazie alla Commissione. Adesso... Kiitän komissiota ja nyt annan puheenvuoron esittelijä De Jongille yhteenvetoa varten tämän ensimmäisen keskustelun jälkeen. Shall we very brief? Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua aivan lyhyesti. Kaiken kaikkiaan nämä kommentit, jotka täällä esitettiin, siis kollegat ja komissio ja neuvosto esittävät kommentteja, ne ovat hyvin lupaavia. Olen myös sitä mieltä, että kaikki olivat, olisivat samaa mieltä sitä, että pitäisi pitää vielä yksi kokous ennen kuin alan luonnostella mietintöä Eli pitää todellakin varmistaa, että saamme tällaisen kokouksen pidettyä ja että komissio ja neuvostokin tulevat mukaan. Tässä on yksi ero siihen, mitä olin ajatellut, ja tämä koski sitä, mitä herra Voss sanoi prosessioikeudesta. Minulla ei ole ongelmaa sen kanssa, mutta tämä vuoden 2007 mietintö, ja jos, niin voisimme ottaa mukaan tiettyjä VOSin ehdottamia perusperiaatteita, mutta jos kaikki ovat yleisesti sitä mieltä, että tämä olisi oikea suunta, niin olen valmis kyllä tässä tekemään kompromissin. Ehkä silloin kaikki saadaan tämän mietinnön taakse. Kiitos. Ben con questo intervento. Hyvä. Tämän esittelijän puheenvuoron jälkeen vielä yksi puheenvuoro Sala. Sara. Ai, um... Lyhyt kommentti. Tässä katsoin BBCn nettisivulta, kun puhuttiin puutteista Europolin toiminnasta valvojana herra Wainwright lehdistötilaisuudessa puhui suurimman internetpedofili pedofilia äh, ringin sulkemisesta, eli tässä on kysymys 70 epäilystä. Tämä, tässähän on juuri keskusteltu eurooppalaisesta rikosoikeudesta ja nämä ovat sellaisia asioita, joita meidän tulisi hoitaa rajat ylittävällä tavalla. Eli tämä on hyvä asia. En tiedä, äh, saako tämä hieman kiilotettua herra Wainwrightin kilpeä, mutta tämä nyt on esimerkki siitä, mitä hän esimerkiksi tänä iltapäivänä on tehnyt. Selvä, panemme tämän huomioon merkille. Parantar Sara Hladfordilta. Nyt päätämme kokouksen tähän. Tapaamme huomisaamuna kello yhdeksän. Meillä on suljetun ovin tapaaminen komission jäsen Malmströmin kanssa. Kiitoksia ja koordinaattorien kanssa tavataan pian.